toivon, eh, eh, toivotan kaikkien muidenkin valiokuntien, kuten myös lehdistön kollegat tänne tervetulleeksi. Olen kiitollinen, josta pikkuhiljaa sitten ottaa sitten viimeiset valokuvanne, jotta sitten voitte tehdä tilaa kollegoille, koska on mukavampi puhua jonkun ihmisen kanssa, kun jos hänet myös näkee. Ja tässä on pikkusen vaikea, kun eräät kollegat ovat jääneet kameran taakse peittoon. Tänään meillä on kuulemistilaisuus, jossa kuulemme energiakomissaaria. Toivotan tervetulleeksi Günther Oettingerin, joka on Baden-Württembergin osavaltion pääministeri. Hän, niin kuin näette, hän on aktiivinen poliitikko tietoista jäsenvaltiosta. Tervetuloa, herra Oettinger. Oletan kiinnostuksella keskustelua teidän kanssanne. Tänään puhutaan energiapolitiikasta, joka on sellainen asia, joka tälle valiokunnalle viime vuonna on ollut, äh, saanut yhä enemmän merkitystä, joka äh, kumpu, joka on myös erityisen keskeinen siellä ener- e-, e-, Eurooppa-politiikassa. Tämä oli ki- politi- politiikassa aina kiistanalainen juttu, tämä on sellainen asia, johon, joka varmuudella tulee saamaan lisää merkitystä osakseen, koska parlamentin vaikutus energiapolitiikassa on tulevaisuudessa Lissabonin sopimuksen perusteella suurempi. Olen iloinen siitä, että teitä on lukuisasti tällä väkeä paikalle. Ehkäpä voisin sitten toivottaa tervetulleeksi ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Herra lainenin, Mukava nähdä teidät täällä tänään, koska ympäristövaliokunta on tänään myös mukana tässä kuulemistilaisuudessa. No niin, tässä nämä alustuspuheenvuorot ja sitten, hyvät naiset ja herrat, eiköhän aloiteta saman tien. Ja minä muistutan vielä näistä säännöistä, että siitä puhuttiin eilenkin pitkään ja hartaasti. On vain yksi asia, joka on tärkeä, että pitäkää kiinni puhajasta, jotta myös viimeinen puhe, puheenvuoron pyytänyt saa puheenvuoron. Ja ymmärtäkää myös sitä, että jos te ette pysty pitämään aikaanne tämä koskee myös ehdokasta, nimittäin minä joudun valitettavasti puuttumaan peliin, josta puhutte liian pitkään. Mutta tämä ei ole mitään pahan, äh, äh, pahan suopaisuutta, mutta tässä vaan ajetaan kaikkien etuja, että kaikki pääsevät puhumaan. Tervetuloa joukkoon. Herra Oettinger, olkaa hyvä. Nyt te voitte puhua 10 minuuttia, esitellä itsenne. Äh, kaikki kollegat ovat saaneet äh, paperit ja me tiedämme tärkeimmät asiat. Te voitte tältä pohjalta jatkaa. Olkaa hyvä. Ich danke für die Gelegenheit und freue mich. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kiitoksia myöskin tästä ensimmäisestä virallisesta tapaamisesta teidän kanssanne, siis teollisuusvaliokunnan kanssa ja ympäristövaliokunnan kanssa. Tämä tapaaminen on minulle hyvin tärkeä. Tämä antaa minulle myös mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä. Ja heti aluksi haluaisin todeta, että haen komissaarin paikkaa jatkaa siinä mielessä, että haluamme olla kiinteässä yhteistyössä parlamentin kanssa toimessani oman alani puitteissa. Meillä on edessämme uusi alku. Uusi alku, joka alkaa Lissabonin sopimuksesta. Ja te, uusi parlamentti, te olette uusi alku täällä. Täällä on uusia elimiä, korkea edustaja neuvostossa esimerkiksi, ja sitten myöskin neljänneksi, täällä on suuria odotuksia eurooppalaiselta kehityksellä. Se näkyy myös siinä. Me olemme nyt tällä hetkellä keskellä finanssi- ja talousmarkkinoiden kriisiä eurooppalaisella, paikallisella e, ja kansallisella tasolla. Meillä on ollut paljon toimenpiteitä tämän kriisin vaikutusten pehmentämiseksi, mutta emme ole vielä päässeet tämän läpi. Uskon, että Euroopan kriisin jälkeen Euroopan jäsenvaltiot ja kansalaiset eivät ole enää sellaisessa asemassa kuin olleet aikaisemmin. Voidaan todeta jopa niin, että me täällä työelämässä, yhteiskunnassa, politiikassa meidän pitää parantaa toimiamme. Meidän pitää tehdä jotain yhdessä. Meidän pitää olla kilpailukykyisempiä, kestävämpiä sosiaalisesti oikeudenmukaisempia, kun katsotaan uusia toimia. Tämä koskee taloutta, mutta myöskin yleisestikin. Ja erityisesti juuri energia-alalla alkaa uusi kappale. Lissabonin sopimuksen ja sen artiklan 194 mukaan, joka perustuu muihin oikeusperustuihin myöskin, meillä on ensimmäistä kertaa laaja oikeudellinen toimivaltuus. Ja energiapolitiikan eurooppalaistuminen on meille yhteinen tehtävä lainsäädäntömenettelyn puitteissa, siis teidän tehtävämme tietenkin, ja neuvoston tehtävä samalla myös, jota sitten komissio täydentää. Tälle pohjalle haluan rakentaa kaiken sen jälkeen, mitä viimeisen viiden vuoden aikana on tehty, mitä tärkeitä impulseja on annettu, Tältä haluan rakentaa. Ja haluan tämän sanoa teille avoimesti, että en halua jättää mitään teemaa ulos tässä. Viisi vuotta sitten nämä eurooppalaiset impulssit alkoivat. Ja sitten meidän asetukset, direktiivit, päätöksemme ja pakettimme, mitä ovat tämän jälkeen syntyneet, on tietenkin ollut aika huomattava määrä toimia. Tulevan viiden vuoden aikana pyrin teidän kanssa yhdessä antamaan panoksemme siihen, että eurooppalaistuminen energiapolitiissa jatkuu kiinteässä yhteistyössä kansallisen ja paikallisen toiminnan mm, kanssa yhdessä, siis läheisyysperiaatteen mukaisesti. Itse olen myöskin parlamentaarikko. Olin 14 vuotta alue parlamentissa, osavaltio partio, parlamentissa ja ollut myös pitkän aikaa myöskin muussa poliittisessa toiminnassa mukana. Ja viisi vuotta olen ollut myöskin hallituksessa mukana osavaltiossani. Siis luottakaa minuun. Minä tiedän, mitä kansalaiset odottavat parlamentilta ja parlamentaarikoilta ja hallinnolta ja täytöpano elimiltä. Ja tämä meidän, nämä odotukset meidän pitää täyttää. Uskon, että vain yhteistyössä teidän kanssa ja komission kanssa voimme onnistua vastustusta vastaan ja näin voimme saada menestystä aikaiseksi. Energiapolitiikka on Euroopan unionille hyvin tärkeä ensinnäkin sektorina, toiseksi tekijänä, joka myöskin vahvistaa taloutta, ja kolmanneksi kuluttajille, kun pyritään parantamaan sisämarkkinoita, ja neljänneksi, kun pyritään kestävyyden ja ilmastonsuojelun tavoitteita täyttämään. Lissabonin sopimuksen puitteissa me lisä toimivaltuuksia, te saitte myös niitä, tässä rajana on tietenkin läheisyysperiaate. Me kaikki tiedämme, mitä kansallista lainsäädäntöä meillä on, ja te tunnette nämä kansalliset olosuhteet paremmin kuin me. Teidän pitää varovaisesti tutkia, miten voimme toimia, miten voimme katsoa, missä ovat oikeudelliset rajat ja missä ovat hyväksynnän rajat poliittisella tasolla. Minä olen valmis rohkeaan hyökkäävään politiikkaan toimivaltuuksien puitteissa, vaikkakin tietenkin tässä pitää ottaa riskejäkin, mutta olen valmis tähän. Näen tässä kolme pilaria. Kilpailukyky, kestävyys ja Euroopalle vaadittava huoltovarmuus. 20, 20, 20 näiden tavoitteiden saavuttaminen 20 vuoden kuluessa. Tämä on se perusta. Te tämän totesitte jo muutama vuosi sitten. Nyt meidän pitää tehdä konkreettisia askelia tämän täyttämiseksi, jotta voidaan myöskin saavuttaa tämä. Ja tämä on minun tehtäväni, mutta myös teidän tehtävänne. Tämän päivän todellisuus tarkoittaa sitä, että fossiiliset energialähteet ovat täälläkään johtavassa asemassa. Mutta tästä seuraa myöskin tuontiriippuvuus meidän taloudellemme. Me tarvitsemme tämän takia laajaa paradigman vaihtoa energiapolitiikassa jotta voidaan vähentää hiilipäästöjä. Että päästään CO2 vähäiseen huomisen energiatalouteen ja voidaan tässä myöskin taata energiavarmuus ja energiasolidarisuus. Tämä 20 prosenttia energiatehokkuuden suhteen on, se on tärkeä perusta myöskin, jota me vielä tässä vaiheessa saavuttaneet, mutta tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Tähän meidän pitää pyrkiä. Ja tehdä lisää toimenpiteitä ja keskittyä, jotta tämä tavoite lähivuosi sitten saadaan tavoitetuksi. Ja Kööpenhaminan jälkeen unionin auktoriteetti riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä me teemme näiden kunnianhimoisten tavoitteiden suhteen, saavutammeko ne. Ja näytämme epäilevälle maailmalle, että taloudellisesti, teknisesti ja rahoituksellisesti tämä on mahdollista. Tämän takia me olemme tehneet ensimmäisen toimintasuunnitelman, jossa katsotaan energiatehokkuutta. Ja tämän jälkeen rakennamme tämän pohjalle sitten uuden keskitetyn toimintaohjelman. Energiavarmuuden takaaminen, tämä on myös toinen prioriteettialue. Eli tässä on eurooppapoliittinen, sisäpoliittinen ja ulkopoliittinen dimensio kyseessä. Ja mitä tulee tähän ulkopolitiikkaan, dimensioon. Uskon, että tässä tarvitaan yhtenäistä toimintaa eurooppalaisen monikkipolitiikan puitteissa, eikä kahdenkeskisiä suhteita ja sopimuksia tulevaisuudessa. Tämä puhuu myöskin oman osavaltioni päämiehenä, tai sanon sen tässä mielessä, koska vain yhdessä voimme toimia energiapolitiikassa. Jos me teemme näin yhdessä, niin näin voimme myöskin saavuttaa tavoitteemme, ettei tehdä tällaisia yksittäisiä ratkaisuja. Kriisin jälkeen olemme tehneet hyvin kunnianhimoisia toimenpiteitä ja projekteja infrastruktuurin tukemiseksi. Sisämarkkinoiden ja kulutuksen kehittämiseksi ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Niin infrastruktuuri kehittäminen on tärkeää tässä yhteydessä katsotaan infrastruktuuria ja kaikkia eri sen välineitä, vesiväyliä ja muita ja viestintää, niin me kaikkiin muihin liikenneväyliin verrattuna, kun ajatellaan vaikka sitten muita energian kulutusvälineitä, niin tässä kulutuskapasiteetti ja sen vaikutukset ja sen kulutusvarmuuden luominen ei ole vielä tarpeeksi pitkällä, kun ajatellaan taas kuluttajia ja sisämarkkinoiden tarpeita ja mitä tarvitaan uusiutuvien energialähteiden suhteen. Kolmas sisämarkkinapaketti. Sitä haluaisin panna täytäntöön teidän kanssanne korrektilla tavalla. Ja ne aukot, joita sisämarkkinalainsäädännössä on, haluan pyrkiä niitä sulkemaan teidän kanssanne. Eh, Minulla on visio älykkäästä eurooppalaisesta verkosta ja kuluttajat tarvitsevat myös lisää toimintamahdollisuuksia. Heillä täytyy olla tär- suurempi näkemys ja heidän täytyy saada vuorovaikutteisia oikeuksia. Ja tässä Euroopassa tämä täytyy toteuttaa. Voin tarjota teille valmiuteni avoimeen dialogiin, vuoropuheluun, eh, viralliseen ja epäviralliseen kattavaan tiedotuspolitiikkaan, jossa vastaan teidän kysymyksiin ja mielipiteisinne, joka voisi aloittaa hyvän viiden vuoden jakson, josta Euroopan energia- ja ilmastosuojelupolitiikkaa voi hyötyä. Ja tässä teillä on omat odotuksenne ja minä voin oman panokseni siihen antaa, jotta teidän odotukseni ja minun näkemykseni voivat olla sopusoinnissa. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia kollega Oettinger. Ensimmäiseksi äh, Vidal Quadras esittää kysymyksensä. Gracias, señor. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Olkaa tervetullut tänne kuulemiseen, eh, hyvä komissaari ehdokas, herra Oettingen. Teidän esityksenne oli jo menestys sinänsä. Hyvä komissaari ehdokas, tehän tiedätte, että EU on kirjannut itselleen tavoitteen 20 prosenttia uusiutuvista energialähteistä vuodelle 2020, mutta tiedätte myös hyvin, niin kuin me kaikki tiedämme, että tämä tavoite ei ole riittävä, jos me haluamme saavuttaa todelliset tavoitteemme energiapolitiikassa, jotta se säilyisi kilpailukykyisenä ja olisi mahdollisimman vähän hiilidioksipäästöinen ja samalla taattaisiin toimitus ja energiahuolto. Me on kuitenkin ajateltu, että vähän hiilidioksidisia päästöissä pitäisi löytää lisää, mutta toiset ovat taas sitä mieltä, että meidän pitäisi olla enemmän, integro, enemmän integroituva lähestymistapa. Mutta kysymykseni on hyvin yksinkertainen, hyvä komissaariehdokas. Mitä te kannatatte? Kannatettais, kannattaisitteko te sitä, että laadittaisiin integroitu tavoite joka käsittelisi kaikkia päästöjä, alhaisia päästöjä tai vapaita päästöjä tulevaisuudet, tulevaisuutta ajatellen. Eli tämä olisi globaali lähestymistapa ja globaali ratkaisu. Oettinger. No niin, kollega Oettinger. Ne 20 prosenttia, se on kunnianhimoinen arvo. Voin omista kokemuksistani omasta osavaltiosta valtioiden vyöryttämisessä sanoa, että me olemme energiakulutuksessa olemme 9 prosentin tasolla, jossa on parempi kuin Saksan keskiarvo hieman, ja brutto sähköntuotannossa on plus 10 prosenttia. Luulen, että oli oikein ja viisasta, että tämä arvo määriteltiin kunnianhimoiselle tasolle, koska näköpiirissä olevana aikana se pitää selvittää ja myös päivittää. Minusta pitkällä aikavälillä yli 20 prosenttia on välttämätöntä. Miten se pannaan täytäntöön? Ja miten energiapaketti sitten rakennetaan, se taas riippuu vahvasti alueellisista olosuhteista. Tuulivoima, vesivoima, bioenergia, maalämpö, aurinkoenergia, aurinkokennot, niillä on Euroopan alueilla erilaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Ja siksi uskonkin, että tämä ajatus läheisyysperiaatteesta on aivan oikein, toteutuu kansallisella tasolla, ja siinä vastuu kuuluu paikallisille toimijoille. Liikkumavara, liikkumavara täytyy toteutua. Meidän, taholtamme, äh, meidän panoksemme on minusta siinä, että liikenne- ja kuljetuskapasiteettia parannetaan tai siirtokapasiteettia parannetaan. Meillä on alueita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, joissa on erinomaisia mahdollisuuksia tuottaa energiaa, energiaa uusiutuvista lähteistä, esimerkiksi Pohjanmeri, äh, siellä on tuulienergia, ja kun taas toisaalla on paljon tarvetta, kuten esimerkiksi suurissa kaupungissa Pariisissa, jossa mahdollisuudet eivät ole samalla, samaa luokkaa kuin esimerkiksi Pohjanmerellä. Tämä tarkoittaa, että Euroopan tehtävä on siinä, että, että saadaan meillä on keskeiset tehtävät, joita pystytään valvomaan ja rakennetaan verkkoja, jotta voitaisiin optimaalisesti käyttää eri paikkakuntia. Kiitoksia kollega Vidal Quadras. Lisäkysymys. Muchas gracias. Kiitos paljon, herra Oettinger, vastauksestanne. Minä viittaan, niin kuin varmasti arvaatte, niihin strategioihin, kuin yksi niistä, joita ollaan viemässä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa suurin kehitys hanke, joka keskittyy tuulivoimaan. Suurin koskaan toteutettu. Se saadaan päätöksen 2020-2032. Se on varsin yhteensopiva öö, vähäpäästöisen energiatuotannon kanssa. Eli tässä on otettu globaali lähentyminen, on otettu huomioon kaikki vähäpäästöiset energialähteet. Hyvä komissaariehdokas, kysyn siis vielä uudestaan, kannatatteko te pikemminkin tällaista konseptia, että meillä on tavoite, johon kuuluisi kaikki ne energialähteet, jotka ovat vähäpäästöisiä, vähän hiilipäästöisiä. Kiitoksia. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, No, tämä menee automaattisesti menee. Eilen meni, pidettiin ajasta hyvin kiinni, tänään on hieman vaikeampaa. Pyydän pitämään kiinni ajasta. Se on aina minuutti kysymyksiin, kaksi minuuttia vastaukseen, puoli minuuttia lisäkysymys, puolitoista minuuttia lisävastaukseen. Tästä täytyy yrittää pitää kiinni. Pyydän anteeksi, herra Röttinger, mutta vastatkaa, olkaa hyvä. Minusta tämän, äh, tämän kahden kysymyksen äh, kultainen keski, keskitie olisi oikea. Yhtäältä äh, on paljon liikkumavaraa taloudelle ja kansallisille elimille mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta kuitenkin niin paljon ohjeita ja tavoitteita ja, ja konkretisointia kuin on mielikästä ja välttämätöntä. Ja ja itse asiassa on kysymys siitä, että tämä tie eh, hiilidioksidipäästöistä päästäisiin hiilidioksidittomaan tai vähähiilidioksidiseen talouteen ja sähkön tuotantoon huomispäivänä. Eh, tässä kunnioitan tietenkin kansallisia, eh, päätös, kansallisia päätösvaltaa. Esimerkiksi Baden-Württembergistä minä olen kansallisessa lainsäädännössä sen puolella, että että meidän ydinvoimalaitosten käyttöikä ei ole liian lyhyt, että niitä voidaan pidentää tekniikan mahdollisimman tavalla. Uusi, uusi tehtävä, johon pyrin, minä kunnioitan toimivalta jakoa ja tiedän, että ydinvoimakysymys kyllä tai ei, se on kuuluu kansallisille lainsäätäjille, kansallisille kansalaisille, Saksa, Ranska ja Itävalta. Me näemme ydinvoimassa yhden silta, äh, sillanrakennusteknologian. Tiedän monia maita, joissa äh, näkevät tämän kestävänä äh, teknologiana ja toiset taas haluavat rajoittaa sitä. Minusta tämä täytyy, tätä, tätä täytyy kunnioittaa ja meidän pitää huolehtia siitä, että turvallisuus taataan tutkimuksilla ja standardeilla myös loppuvarastoinnissa, jotta se olisi yksi meidän työmme pääpainopiste. Kiitoksia. Sitten kollega Klante. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Oettinger, minun kysymykseni ei kuulu niinkään energiapolitiikan piiriin, vaan yleensä eurooppapoliittisiin tehtäviin. Saksan finanssiministeriön mukaan Baden-Württembergissä teidän aikana, teidän ministeri aikana käytti varoja hyvin kriittisesti. Ja kaikkia toimenpiteitä ei pantu täytäntöön Baden-Württembergissä viime vuosina. No miten te ajatte nyt tällä taustalla teidän uudessa tehtävässänne olla sitten uskottava 27 jäsenvaltion kesken, kun, kun pitää sitten täyttää eurooppalaisia tai noudattaa eurooppalaisia määräyksiä? Siinä kysymys sitten Oettinger vastaa. In alle Offenheit. Ihan avoimesti. Meillä on tällainen alakohtainen toimintatapa. Meillä on myöskin tämä sama, samanlainen lähtöstapa myöskin äh, liittotasavallan tasolla. Liittoneuvosto on ollut mukana tässä toiminnassa. Eli 17 kuukautta sitten he loivat kansallista oikeutta tähän liittyen. Ja tämän jälkeen tuli minun sisäministerin automaattinen toimivaltuus, että voidaan täytäntöön panna äh, rahanpesutoimenpiteitä kaikilla aloilla, ja tämä tehtiin myös. Mutta eihän ministeri pelkästään tee tätä näin. Ja tämän takia tässä on myöskin muita toimijoita, se myöskin olettaisiin mukana. Mutta on pelkästään kompetenssi paikan päällä voi auttaa siinä, että voidaan tehdä toimenpiteitä rahanpesua vastaan. Että voidaan siis lisätä henkilökuntaa, tämä auttaa myös. Ja tähän Tämän takia meillä kasvuessa myöskin vastaavat eh, toimimahdollisuudet. Sen lisäksi vain mikä muu osavaltio ei mennyt niin pitkälle kuin me Baden-Württembergissä menimme. Kiitoksia, herra Glante. Lisäkysymys. Ei niin, meillä Brandenburgissakaan mikään pikkupankki ole. No sitten vielä tutkimukseen yksi kysymys. Teidän salkkunne on nyt melko hyvin yhteen vedetty monesta paikasta. Voisitteko tehdä yhteistyössä myöskin meidän kanssamme Paroson kanssa energiatutkimuksessa? Koska tämä olisi mielestäni ihan järkevää kyllä tällä saralla. Uskoisin, että tämä salkku, joka minulla on, se on kasvava salkku, ja oli aikaisemmin, edelleen, edetäänkin aikana, joka käytti sen potentiaalin hyvin hyväkseen myöskin teidän kanssanne täällä valiokunnassa. Uskon, että asiaan kiinnostuneen meppien määrä tulee kasvamaan jatkoissakin. Ja minulla on selkeä vakaumus tehdä tästä hyvin vahva, toimintakykyinen salkkuala. Tietenkin täällä on sopimuksia, niin kuin jokaisessa demokraattisessa elimessä, siis ympäristön suhteen, ilmastonsuojelun suhteen, tutkimuksen suhteen, sisämarkkinoiden kilpailun suhteen on tehty sopimuksia, taloudesta yleensä ja ulkopolitiikasta myös. Mutta uskon, että meidän kollegiomme on tarpeeksi hyvä, että me yhdessä kumppanuudessa toisiamme auttamalla toimia tässä, eikä ruveta taistelemaan pikkuasioista. Tutkimus tässä puheenjohtajan kirjeessä – joka teki on vastuussa tästä tehtävien jaosta meillä, niin tutkimus on tässä minun materiaalista alaani, siis energiatutkimus, jonka minä tulen kyllä ottamaan huomioon. Ja olen yhteis, yhteydessä kollegiini, jotka sitten katsovat muodollisia ja lainsäädännöllisiä rajoituksia energiatutkimukseen, jotka tietenkin lisääntyvät aina tulen niin katsomaan pääasiassa energiatutkimusta. Kiitoksia sitten kollega Ek. Kiitoksia puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että tämä äh, ilmasto, huolimatta siitä, että äh, ilmastopaketti on edelleenkin markkina, energian sisämarkkinat eivät toimi. Kuluttajat ja teollisuudet kärsivät määräajoista ja siksi nämä puutteet siirtoverkoissa, hinnois, hintojen vaihtelussa ja ilmastovaikutuksista ja niin poispäin. Ja Eurooppa on energiatehokkuustoimenpiteissä ei ole päässyt vauhtiin. Siksi tarvitaan nopeita päätöksiä, nopeita ja, ja vahvoja, rankkoja toimenpiteitä parlamentissa ja neuvostossa tullaan keskustelemaan Lissabonin jälkeisestä asiasta ajasta vuonna 2020. Mitä te tulette ehdottamaan, minkälaisia toimia te tulette ripeästi ehdottamaan, jotta tämä tilanne saadaan ratkaistua? Herra Oettinger vastannee. No, ensinnäkin tämä tehokas kolmannen sisämarkkinapaketin täytäntöönpano energiakysymyksissä – että se taataan ja että sitä valvotaan ja että se hoidetaan yhdessä teidän kanssanne. Ensinnäkin on kysymys kymmenvuotissuunnitelmista yritystasolla sähkö- ja kaasuverkkojen osalta meidän täytyy ensinnäkin energiataloutta, energi- velvoittaa energiatalous kehittämään kapasiteettia sähkön ja kaasun siirtämiseksi Euroopan laajuisesti. Toisaalta me tulemme, tarvitsemme superverkkoja, on sitten kyse Pohjanmeri tai Välimeri, mutta yleisesti Pohjois, itä, Pohjois, Etelä, Länsi, Itä välillä. Mä voisin, kuvit, voisin kuvitella, olen, koke, minulla on kokemuksia myös Euroopan rautatieverkostossa, kun ajatellaan Euroopan rautatieverkoston magistraaleja, se on, siinä voidaan auttaa merkittävällä tavalla nopeaa rautatieverkostoa. Ja tältä pohjalta voin sanoa, että myös eurooppalainen, eurooppalainen mukanaolo reittien määrittelyssä ja myös rahoituksessa Euroopan laajuisissa energiaverkoissa se voisi olla sellainen tehtävä, joka olisi tulevaisuuden tehtävä. Ja tämän tulen ottamaan huomioon myös budjettineuvotteluissa lähiaikoina tätä tullaan punnitsemaan ja valmistelemaan perusteellisesti. Toisekseen minusta sisämarkkinoilla kuluttajien informointi ei ole vielä riittävän hyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että kulutuksen vahvistaminen PR-työllä, median välityksellä, e, Lontoon energiafoorumin välityksellä ja kattavilla tilaisuuksilla ja koulutuksella koululaitoksessa. Tämä tuntuu olevan minusta sellainen, jossa on kyllä kehittämisen tarvetta. Kolmanneksi kuluttajat kuluttajia informoidaan. Sitä voi saa käyttää aktiivisemmin. Tällainen vuorovaikutteinen mahdollisuus pitää löytää, että missä sähköä voidaan käyttää, miten sitä voitaisiin tehokkaammin käyttää. Tämäkin on ratkaiseva näkökohta. Ja neljänneksi tämä asia, joka liittyy omistuksen ja käytön eristämiseen. Tässä tämä, näitä keskusteluja on käyty korkealla tasolla. Siinä on argumentteja puolesta ja vastaan. Tiedän oman maani tilanteen ja tiedän tilanteen myös suurista, joka liittyy suuriin eurooppalaisiin sähköyrityksiin. Kysymys tästä verkkojen muodollisesta myynnistä on yksi asia. Paljon tärkeämpää on minusta avoimuus ja läpinäkyvyys ja laskelta jos tähän päästään, niin, niin silloin sisämarkkinat toimii paljon paremmin. Herra Oettinger, pyydän kuitenkin teitä pitämään ajasta kiinni, jotta, jotta saadaan lisää kysymyksiä. Rova Eek, lisäkysymys. I, i all ödmjukhet, herr Oettinger, de åtgärder ni nämner... Herra Oettinger, ne toimenpiteet, jotka te mainitsitte, ne ovat hyvin aikaa viepiä, jos ajatellaan että jos rakennetaan superverkkoja ja informoidaan kaluttajia, että tämä kestää pitkään. 50 prosenttia meidän energiatarpeistamme Euroopassa on tuontitavaraa ja oletamme, että vuoteen 2020 se on 70 prosenttia meidän energiatarpeistamme, joka täytyy tuoda. Siksi olisin kernaasti kuullut teiltä enemmän, mitä te aiotte ehdottaa ennen kevään huippukokousta, esimerkiksi energiatehokkuuden asiasta. Herra Oettinger, olkaa hyvä. Ei se ole mikään kevät huippukossa se on Espanjan, se on Espanjan, huippu, Espanjan puheenjohtajakaudella yksi keskeinen asia tässä huippukokouksessa, nimittäin energiatilanne Kööpenhaminan jälkeen ja tehokkuuden lisääminen erityisesti. Minä aion lähiviikkoina ottaa aikaa sille, että myös teidän kanssanne voisimme minun salkustani tehdä eri konkreettisia e, ehdotuksia puheenjohtajamaalla ja sopia siitä myös kollega Hedegaardin kanssa ja muiden kollegojen kanssa, jotka ovat tekemisissä näissä, näiden asioiden kanssa. Ja, ja aiomme ehdottaa konkreettisia toimia ja askeleita. Seuraava kysymys. Kollega Claude Turmes. Mr. Oettinger, welcome to this here. Herra Oettinger, tervetuloa tänne kuulemistilaisuuteen kunnianhimoinen ja vahva Euroopan energiapolitiikka on sitä tarkoittaa, että puhumme yhdellä äänellä Venäjän suuntaan. Saksan lehdissä olette myöskin siteranneet, että teidän pitää myöskin löytää tässä Saksan oma etu. Ja te totesitte juuri, että EUn komissio, joka aina pyrkii siihen, että omistuksen eriyttäminen toteuttaa, joka tietenkin on sitten taas suurten yritysten etu Saksassa, mutta suurin taistelu täällä lähivuosina tulemaan se, että meidän pitää tehdä tehokasta energiaa, tehokasta politiikkaa. Oletteko valmiita taistelemaan 20 prosentin sitovan energiatehokkuustavoitteen puolesta? Oletteko valmis katsomaan tätä direktiivin uudistusta? Oletteko katsomaan myöskin että energiapalveludirektiivin uudistusta? Koska energiatehokkuuspolitiikka on se, mitä teidän pitää tehdä lähivuosina. Sen pitää olla teidän ykköspolitiikka. Vaikkakin tämä on tietenkin suurten saksalaisten oligopolistien etujen vastaista. Kuinka te toimia tässä? Kiitoksia. Selkeä kysymys, Röttinger. No, herra Turmes, päätetyt äh, päätökset eivät ole vielä sitovia, ne ovat 20 prosenttia. Ja monet asiat, jotka tässä minun asiassa ne ovat olleet esillä, jotka tekin olette täällä esittäneet, että ne eivät ole vielä sitovia. Ennikä halua missään nimessä livetä siitä, mikä on sitovaa, vaan meidän tehtävämme on sitten jatkaa tästä eteenpäin. Ja kun 2050 on pitkän ajan tavoite vähähiilisen talouden suhteen, ja sekin on täällä Brysselissä esitetty asia, niin tulen antamaan oman panoksen siihen, miten sitten seuraavana vuosikymmenä voidaan teknisesti ja taloudellisesti tähän päästä. Aikaisemmin totesinkin jo sen, että tämä omistuksen eriyttämisaloitteet on minulle tuttuja. Ja tietenkin muodollinen asia on yksi, mutta materiaalinen puoli. Tässä tarvitaan avoimuutta, selkeää kulujen avoimuutta ja pääsyä verkkoihin reiluilla ehdoilla. Tietenkin eh, Saksa ja Ranska ovat suuria energiamaita ja meillä on nekin huomattavia tehtäviä edessämme, jotta voimme noudattaa eurooppalaista objektiviteettia. objektiviteettia. Minä olen tänne Saksan edustajana, mutta ainakin olen sitoutunut Eurooppaan tunnen Saksan rakenteet erittäin hyvin ja tietenkin ne mukana tänne, mutta ei näy mitenkään olla Saksan rakenteiden puolesta täällä. Ja minä tällaista aio. Ja lupaan myös teille, että otan huomioon teidän eurooppalaisen ulottuvuuden huomioon kaikissa taloudellisissa kysymyksissä. Kiitos. Claude Tormes, onko lisäkysymystä? Onko enää kysyttävää? <laughs> <laughs> so, uh, it is an open secret. Eikä tämä avoin salaisuus, että teillä on kiinteät suhteet herra eh, Permatoin Eonin päällikköön ja herra Crossmanin, joka on taas toisen suuren yrityksen johtaja. Kuten täytyy toimia, kuinka täytyy toimia näissä toimissa, mitä VTO on esittänyt, vai siitä, kuinka Kaasruessa hiilivoimalla on rakennettu, kuinka on toimia maassa rikkomismenettelyissä Eonia vastaan, jos he eivät aio eritellä omistajuuttaan heidän omasta verkostaan, niin voitteko antaa meille tänään vakuuden, vakuuden täällä – Tietenkin ymmärrän, että pelattu kyllä peliä, kenen kanssa haluatte, mutta, mutta kun tulee EU-politiikan tekemiseen, niin meidän pitää saada vakuutus teiltä, että politiikka ei, ei päättä missään muualla kuin täällä. Herr Herr Turmes, äh, trauen Sie mir die Not... Herra Turmes, luottakaa minuun, sillä minä olen riippumaton ja objektiivinen. Ja tietenkin, missä on ongelmia, siellä minun jotenkin pitää, minun pitää olla objektiivinen ja pitää noudattaa lainsäädäntöä oikeusvaltion demokratian sääntöjen mukaan. Herra Prosman kyllä kerran <clears throat> pelasi minun kanssani korttia erässä hyvän turnauksessa Baden-Badenissa. Jotenkin hän pelaa hyvin kyllä korttia, ei sinne mitään. Ja hän hävisi kunnolla siellä ja antoi näin myöskin rahaa hyvän tekeväisyyteen. Wir haben in ein... Pelasimme myöskin erässä äh, ministeriön huoneessa, mutta en häntä vastaa, vaan muita vastaan. Tämäkin oli julkinen tilaisuus. Ja ehkä, jos tekin, jos tekin haluatte pelata, niin tuokaa vain skatkortit mukaan ja vähän rahaa mukana, niin kyllä voitte pelata. Chichester. Kollega Chichester, seuraava kysymys. Kiitos puheenjohtaja herra Oettinger kun muistamme, että, että 31 prosenttia Euroopan sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, uskotteko, että on mitään mahdollisuuksia, että, että tämä, tämä lukumäärä voitaisiin hoitaa uusiutuvien energialähteillä suurissakin projekteilla, joka on esimerkiksi tällä Saharan alueella tuotettava aurinkovoima. Ja tässä kontekstissa aiotteko te tai kaavailetteko te, minkälaisia suuria aloitteita tai projekteja teidän mandaattin aikana, vai keskitettekö te siihen, että teette nykyistä lainsäädännöstä, kolmannesta paketista, ilmastopaketista, täytäntöön pantavaa niin, että se toteutuu kunnolla Euroopan unionin alueella? Kiitos. Kiitoksia, herra Ettinger. Ilmastopaketti sen täysimittainen toteuttaminen on kunnianhimoinen hanke ja se on välttämätöntä, jos puhutaan uskottavuudesta ja sen vaikutuksesta maailman tasolla Euroopan unionia ajatellen. Minusta on, tarvitaan muitakin tavoitteita, jotka ovat tärkeitä ja oikeita. Me tulemme lähivuosina yhteisesti suuntautumaan seuraavan vuosikymmenen asioihin – ja totta kai meidän täytyy puhua myös, että josko ja missä teknisesti ja taloudellisesti voidaan asettaa pitempiä tavoitteita kuin 2020 20, 20. Ovatko ne toteutettavissa? Minusta meidän pitäisi luoda visioita, niin kuin Desertec, ja niitä pitäisi selvittää kaikkien sidosryhmien kanssa avoimesti. Se voisi olla valtavan suuri mahdollisuus Afrikkaa ajatellen ja myös Eurooppaa ajatellen ja aurinkoenergia. Se voisi olla tärkeä aurinkoenergian kannalta ja siltä kannalta, että kehitetään sellaisia johtoja, jotka eivät ole vielä olemassa, että meillä, meillä on, meidän pitää saada sellaisia, siirto, sellaisia siis siirtolinjoja, jotka, jossa ei hävikkejä tapahdu. Ja tässä tarvitaan kaikkia energiataloutta, sähkötaloutta, me tarvitsemme tähän mukaan yrityksiä, jotka ovat mukana viestintä, viestinnässä, mutta selvää on, että sektori ei saa hyödyntää, väärinkäyttää Afrikkaa, vaan sen täytyy alkaa uusi kumppanuus, jossa molemmat hyötyvät, molemmat voittavat niin yhtäältä Pohjois-Afrikka ja toisaalta Välimeren alue. Ja ydinvoimasta on maita, joissa ydinvoima seuraavan vuosikymmenen ja sitä seuraavan vuosikymmenen on, keske, on keskeisessä asemassa. Ei välttämättä Saksa. On maita, jossa ydinvoima on pitkän aikavälin tai jossa ydinvoima on sellaisessa asemassa, että silloin tulevaisuus, eikä ole pelkästään sillanrakennusteknologiaa. Molemmat täytyy hyväksyä. Ja siltä pohjalta että nykyinen sopimus pätyy, pätee. Tämä kuuluu kansallisten parlamenttien ja hallitusten päätettäväksi. Sopimus ei muuta tätä tilannetta lainkaan. Minun tehtäväni on täyttää, panna sopimukset täytäntöön ja kunnioittaa niitä. Ja näin tulee myös tekemään. Lisäkysymys, kollega Charles Chichester. Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän alkupuheenvuorossanne puhuitte kiinteästä yhteistyössä kolmannen paketin aukkojen sulkemiseksi. E, minulla on ollut oma roolini tässä Euroopan sääntelyviranomaisten virastoa luotaessa. Aiotteko te aktiivisesti tukea tämän viraston työtä ja aivan erityisesti aiotteko te tukea niiden pyrkimyksiä tämän ongelmien ratkaisuksi, joka liittyy omistajuuden eriyttämiseen? Kiitoksia, herra Oettinger. Vastaus, olkaa hyvä. Nämä sääntely on osa sisämarkkinoita. Semminkin kun sisämarkkinoita eivät ole vielä todellisia markkinoita, siksi sääntelyä tarvitaan. Ja siksi meidän täytyy löytää kultainen keski, keskitie liian suuren sääntelyn osa, joka estää markkinoita taas toisaalta tai liian vähän sääntelyn kohdalla, joka ei luo markkinoille omaa kuvaansa voidaan mainita yksittäisiä maita, lähtömaita. Te tiedätte, mitä tarkoitan, kun puhun suurista maista, laaja-alaisista maista, mutta me tarvitsemme sääntelyä, mutta sen täytyy luoda oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet ja mahdollisuudet kilpailua varten. Silloin täytyy ratkaista sellaisia kysymyksiä, miten me näemme sääntelyn ratkaistu rahoituksen siellä, missä voimalaitoskapasiteettia on paljon, jotka ovat valtion rahoittamia. Meidän täytyy myös avata verkot, jossa myös oikeudellisesti erotetaan, ostetaan tai myydään ne niin sitten tai ei, mutta kun puhutaan myynnistä ja omaisuudesta, tähän sisältyy myös oikeudellisia riskejä, eikä tämä ole vielä ka- kaikki kansalliset hallitukset eivät ole tätä vielä hyväksyneet. Siksi tämä virasto on tärkeä siinä, että saadaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä aikaan, ja jotta saataisiin oikeudenmukaiset hinnat verkkoon jotka mahdollisivat pragmaattisen ja tehokkaat toimet. Ja tällä tavalla voidaan päästä tavoitteisiin. Kiitoksia. Sitten rouva kollega Matias kysymykselle. Obrigada, senhor presidente. Posto aqui à direita. <laughs> Obrigada, senhor presidente. Eh, senhor komissarin Kiitos puheenjohtaja. Te olette paljon puhuneet instrumenteista, te olette paljon puhuneet monista lukuisista ehdotuksista. Olette myös vastanneet jo lukuisiin kysymyksiin ja te sanoitte myös, että on paljon aloja, alueita, joissa on ilmennyt vaikeuksia. Erityisesti energiahuollossa te olette myös puhuneet myös energialähteiden eriyttämisestä ja monipuolistamisesta. Sen takia minä nyt esitän teille tämän seuraavan kysymykseni. EU on ollut aika vaisu energiatuotannossa, kun ajatellaan biomassaa. Mikä on teidän näkemyksenne tästä. Samalla kun tiedämme, että meillä on erittäin vakava ongelma, kun metsät, metsän pinta-ala vähenee. Onko teillä mitään sitovia kriteereitä, joita komissio voisi ehdottaa? Mikä on teidän näkemyksenne tästä tässä kontekstissa niiden muiden ongelmien kanssa, jotka jo mainitsin? Ja sitten herra Oettingen vastaa. Bioenergia-ala riippumatta tästä, onko se sitten liikenneala vai onko sitten biomassa muihin käyttötarkoituksiin. Se pitää katsoa nesi lähivuosina hyvin tarkasti ja eritellysti. Tämä 10 prosentin tavoite liikennealalla on aika tiukka määräys, josta tulen pitämään kiinni. Mutta tiedän myöskin, että tähän bioenergia-alaan liittyy tiettyjä vaaroja. Tämän takia on tehdä tästä ö, raportin. Onko täällä vielä käytössä sellaisia ö, metsä- ja, ja muita aloja, joita voidaan käyttää biotuotantoon? Meidän pitää tehdä tällainen yleiskokonaistase bioenergian käytöstä. Mutta ei pidä katsoa pelkästään osa biomassaa, vaan meidän katsoa myöskin tässä että CO2-päästömäärää samalla kokonaisuudessaan. Sitten elintarvikekysymykset tulevat myöskin tähän mukaan. Mutta totta kai biomassa, se kyllä olisi hyvä mahdollisuus monelle maataloustuottajalle Euroopassa. Se voisi olla tavallaan lisätukijalka maatalous tuottajille, jota voidaan sitten jatkossakin kehittää. Matias. Lisäkysymys, Rouva Matias. Obrigada, signor comissário indigitado. Kiitos paljon, komissaari ehdokas, jo tästä vastauksesta. Ihan suora kysymys nyt, tai se oli suora kysymys, mutta, mutta te puhuitte hiilidioksidipäästö, hiilidioksidipäästöjen poistamisesta. On puhuttu myös paljon tästä jo aiemmin, mutta kun jos me ajattelemme nykyisin harjoitettua politiikkaa, energiapolitiikkaa ja varsinkin polttoainepolitiikkaa EU:ssa, niin miten te aiotte kytkeä yhteen päästöt, jotka yleisesti päästöistä. Minä haluaisin, että puhutte enemmän yleisesti päästöistä, hiilidioksidipäästöistä myös. Olettavan oikeassa. Ei pidä katsoa pelkästään Euroopan unionin maita tässä. Pitää katsoa myöskin biomassan tuontimahdollisuuksia. Tekin saattaa olla, että kolmessa maissa ei ehkä käyttä kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen, vaikka näissä kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa. Näitä pitää ottaa myöskin huomioon. Tämän takia bio maassa on kyllä siinä mielessä kehitettävissä oleva energia-ala. Voidaan vaikka markkinatalouden tai maisten apujen avulla tätä kehittää, katsoa sitten kokonaisbilanssia ja ottaa myöskin huomioon tähän kolmannet maat ja muut lähtömaat. jotta voidaan sitten ottaa huomioon meidän tiukat CO2-päästöjen vähentämistavoitteemme ja myöskin ottaa huomioon samalla taloudelliset, taloudelliset edut. Tietenkin olen valmis tähän, koska muuten tekisimme päinvastoin, mitä meidän pitäisi tehdä. Älä. Seuraava kysymys, kollega Savela. Κυρία ekmerustis εκ μέρους της ομάδος μου σας καλωσορίζω. Ryhmäni nimissä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen. Toivotan teille paljon menestystä nyt ja jatkossakin. Herra Oettinger, ihan tähän asti lainsäädäntö, säännökset, politiikka, strategiat EU-ssa kattavat myös kaasun, joka meille tulee pääasiassa ö, kaasuputkea pitkin. Aiotteko te esittää tästä jotakin kattavaa hanketta kuljettamista ajatellen ja juridista turvallisuutta ajatellen? Herr Oettinger. Herra Oettinger, nyt voitte vastata. Tämä on välttämätön tuote, välttämätön raaka-aine teollisuudelle ja taloudelle, ja se on Euroopan unionissa öljyn jälkeen hyvin keskeisessä asemassa. Minä aion kantaa oman korteni siihen kekoon, että kaasua saadaan käytettyä hyvin tehokkaalla tavalla, mahdollisimman tehokkaasti. Siksi kaasuun käyttö sähköön, tuotan, sähkön tuotantoon on energiamiksissä vain yksi, yksi osa. Toisekseen kaasun kohdalla aivan erityisessä mitassa sovelletaan solidaarisuusperiaatetta. Minus, minulla on aikomuksena saada tästä Nord Stream-projektista solidaarisuus, kumppanuus kaikkien jäsenmaiden kesken ja siitä voitaisiin oppia myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Tähän me tarvitsemme uskoaksemme, jotta riippuvuutta voidaan vähentää. Me tarvitsemme siis, että me olisimme riippuvaisia vain yhdestä lähtömaasta. Silloin me tarvitsemme useita linjauksia. Tämä, silloin, tämä on Itämeren linjaan yhtä tervetullut kuin Kaakkois-Euroopan linjat aina Kaspiameren alueelle asti miten nämä linjat sitten, sama koskee myös Välimeren alueaa, aluetta, Pohjois-Afrikkaa, nekin ovat pöydällä. Ja minusta eh, tätä kautta voidaan myös puhua paluujohdosta. Sanotaan, että rakennamme Euroopan laajuisia linjauksia. Tämä on ratkaisevassa asemassa. Minä eh, lähden siitä, että näissä projekteissa me pääsemme ratkaisevalla tavalla eteenpäin lähitulevaisuudessa. Haluatteko esittää lisäkysymyksen, kollega? Kyllä, yhä edelleen muista energialähteistä. Maanantaina Strasbourgissa me kuulemme teollisuuskomissaariehdokasta Herra Oettinger, jotta voitaisiin auttaa yritysten kilpailukykyä. Onko teillä aikomus Euroopassa viedä eteenpäin energiapolitiikkaa jossa otetaan huomioon tämä mix, energian mix, jossa otetaan huomioon myös Euroopan teollisuusala kokonaisuudessaan, eri teollisuuden alat. Herra energia on kilpailukyvyn osalta Euroopan taloutta silmällä pitäen ja työpaikkojen varmistamisessa hyvin yhä kasvavassa roolissa. Vaikkapa terästeollisuus, elintarviketeollisuus, paperiteollisuus, kemian teollisuus aivan erityisesti, mutta myös tämä koskee lähes kaikkia aloja ja haaroja, että energiakustannukset ja energiatoimituksen varmuus, energiaturvallisuus on, toimipaikka, on keskeinen toimipaikkatekijä. Siksi meidän täytyy suhteessa muihin maailman toimipaikkoihin, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan, meidän pitää ottaa energiakysymys sellaiseksi, joka on yhä tärkeämpi tekijä, jotta voisimme säilyttää omat toimipaikkamme. Semminkin, kun globaalisti toimitaan, jossa ei välttämättä olla sitten kiinni Euroopan toimitukset. Yksittäisten maisten energiakonseptit täytyy, muistaa niitä täytyy kehittää, mutta ei niitä toisia maita vastaan, vaan että kunnioitamme kunkin maan suvereniteetin ja oman päätösvallan. Ja kun puhutaan energiasta ja energiakustannuksesta, siinä täytyy muistaa yksi asia. Siinä tämä koskee ympäristöä yleisesti, siinä on kysymys työsuojelusta, sosiaalistandardeista. Eurooppa, pystyykö Eurooppa olemaan innovatiivisempi, vähän kalliimpikin kuin muu maailma? Mutta meidän täytyy muistaa, meidän täytyy pitää tämä sillä tasolla, että saada innovaatioilla uutta tekniikkaa, pätevyyttä, koulutusta työntekijöille, ja jotta eh, me emme sulje itseämme pois ja menetä työpaikkoja Euroopasta muualle. Kiitoksia, kollega Sosa Wagner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Herra Oettinger, te olette jo vastanneet osittain minun kysymykseeni kun vastasitte eurooppalaisista kaasuputkista, mutta haluaisin lisätietoa, täydentävää tietoa, joka liittyy konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka haluat, joihin aiotte ryhtyä, kun, on kyse, kyse energian välisestä keskinäisestä kytkennöistä Ranskan ja Espanjan välillä, koska siinä on ilmennyt vielä puutteita. Kiitos kysymyksestä, Herr Röttinger. Hyvä edustaja. Meillä on tällä hetkellä näiden kansallisten ja alueellisten järjestelmien ja myöskin jo muiden markkinoiden välillä oli jo vähän yhdistelmäkohtia. Ne koskee sähköä, mutta koskee myöskin muitakin energialähteitä. Haluaisin yhdessä teidän kanssa avata näin eurooppalaiset sisämarkkinat, eikä puhua pelkästään sisäisistä, kansallisista sisämarkkinoista, koska kilpailussa on paljon paikallisia ja kansallisia toimijoita. Pitäisi lisätä se yhdistelmäkohtia, jos voidaan yhdistää verkkoja toisiinsa huomattavasti. Ja tämä voisi ehkä toimia määräysten avulla tai rahoituksellisten tukiohjelmien avulla. Tämä on vielä auki. Mutta minun maani esimerkin pohjalta, siis Baden-Württembergin esimerkin yhteys Ranskaan, meillä on tuskin ollenkaan siirtomahdollisuuksia sähkölle – kansallisten rajojen ylitse, jotka eivätkä noudata tällä, tämänhetkisiä tarpeita eurooppalaisille talousalueille. Kiitoksia. Sosa Wagner, lisäkysymys. Muchas gracias, señor. Kiitos paljon, herra Oettinger. Toivotan teille paljon onnea, jotta pystytte energisesti ottamaan vastuun tässä energiakysymyksessä ja energiasalkun hoitamisessa. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys on Rova Kolarska-Popinska. Uh, thank you very much. Mm. Uh, Kiitoksia. Mainitsitte uh, alkupuheenvuorossanne, että me olemme avaamassa uuden aikakauden Euroopan energiapolitiikassa. Teillä on todellakin tehtävä, teillä on mahdollisuus päästä historialliseksi komissaariksi Euroopan unionissa – kun te olette vaiku- saatte sellaista vaikutusvaltaa aikaa, että, joka näkyy Euroopan tason politiikassa. Siksi minä pidän hyvänä sitä, mitä tässä sanoitte suuremmasta solidaarisuudesta ja energiapolitiikan eurooppalaistumista. Tässä suhteessa haluankin kysyä teiltä, nyt yksittäiset jäsenvaltiot voivat olla erillään ja olla erossa perusenergialähteistä mitkä ovat ne erityiset toimet, joita te tulette esittämään, jotta saataisiin varmistettua se, että solidaarisuus toteutuu, solidaarisuuden periaatteet toteutuvat ja Lissabonin sopimus 194 artikla toteutuu. Mitä teette, jotta voitaisiin kehittää myös eteläisiä äh, kaasukäytäviä ja muita vaihtoehtoisia kaasun äh, toimituslähteitä? Kiitoksia. Danke sehr. Herr Oettinger. Kiitoksia. Herra Oettinger voi vastata tähän toiseen kysymykseen. Minä näen eteläinen ratkaisu on mahdollisuus yhteen äh, uuteen äh, kaasulähteeseen Kaspiameren alueelta, Turkmenistanista. Ja näen tässä myös mahdollisuuden, että tämä riippuvuus Venäjästä, että sitä täydennetään ja äh, ilman, että kumppanuus jollain tavalla äh, irtoaisi äh, Venäjästä, joka kuitenkin ollut viime vuosikymmenenä tyypillistä, joka jatkuu viisi, tulevina vuosikymmeninä. Sitten solidaarisuudesta. Tiedän hyvin, että Itämeren ratkaisut, Nord Stream, on tavallaan toteutuksessa kynnyksellä, on neuvotteluissa ja niissä sopimuksissa, joista on tehty Baltian alueen maista, maissa ja Puolassa, sitä on pidetty vähän solidaarisena näissä maissa. Ja tästä meidän täytyy oppia. Ja minusta kahdenkeskisissä sopimuksissa on e, nämä avoimet kysymykset täytyy ratkaista ja keskipitkällä aikavälillä meidän pitää päästä, täytyy päästä kahdenkeskisestä sopimuksesta Euroopan tason sopimuksiin. Tässä minä pyrin siihen, että kansalliset hallitukset ovat vakuuttuneita tästä. Tässä on kysymys kolmansista maista, naapurimaista, tuotantomaista, jotka jossa Euroopan unioni kävisi neuvottelut ja tekisi sopimukset, eikä että tämä tapahtuisi kahdenkeskisellä pohjalla. Sitten kolmansista maista, jotka toivottavat meille materiaalia, että, että ne eivät saa laiminlyödä yhtään EU-maata tai suosia yhtään. Sama tarjous koskee kaikkia, kaikissa tuotteissa. Tämä minusta on ehdottoman välttämätöntä. Sitten lisäkysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti Kiitoksia vastauksestanne. Minusta tämä on erittäin tärkeää, että mitä sanoitte Puolasta ja muista alueemme maista. Haluaisin kysyä, esittää lisäkysymyksen. Nabukaputski, Nabukalinja-sopimus, siihen sisältyy turvatoimia, kaasutoimituksia, vaan kaikkia jäsenvaltioita silmällä pitäen, kuten myös energiayhteisön mukanaolo. Kysymys onkin, että tukisitteko te samantyyppisiä suojatoimia kaikkien jäsenvaltioiden osalta, jotka liittyvät muihin linjoihin, putkiin, jotka, jossa toimitetaan Eurooppaan, esimerkiksi Nord Stream. Olisiko, pitäisikö tällaiset turvatoimet sisällyttää Nord Stream, Nord Stream sopimukseen? Uskotteko te, että Nabukosopimuksen pitäisi laajentaa Azerbaidsaniin ja Georgiaan? Kiitoksia. Herra Oettinger, nyt ö, olemassa olevat sopimukset, niitä täytyy kunnioittaa. Sopimukset, joita sijoittajat ovat tehneet, joissa mukaan puhutaan toimitusoikeuksista. Ja ulkosuhteita täytyy kehittää niin, että, että ketään, ei, ketään ei suosita eikä ketään laiminlyödä, eikä mitään yksinomaisuutta enää ole meidän tavoitteenamme täytyy olla se, että raaka-aine saadaan oikeudenmukaisilla ehdoilla ja että se tulee Euroopan markkinoille ja sitten siellä se on jokaisen käytössä, jokaisen kansallisen markkinan käytössä ja kaikkien teollisuuskäyttäjien käytössä mutta samoilla ehdoilla edellytyksillä, niin että avoimet, markkinat ovat avoimet ja läpinäkyvät. Siinä meillä on jonkin verran tehtävää. Nabukosta varmastikin ulkopolitiikassa voidaan puhua, täytyy tästä kysymyksestä puhua ensin, miten me suhtaudumme maihin, joiden kanssa jo, jossa meidän perusarvomme eivät toteutu samalla tavalla kuin me kuvittelisimme niiden toteutumaan. Toisaalta energia on raaka-aine, tuote, ja tähtään siihen, että siellä, missä on esiintymiä, että riippuvuutta täydennettäisiin muulla kapasiteetilla. Azerbaidsan Kaspiameren alue kuuluu erityisesti tähän joukkoon. Ja varmastikin vielä tänä vuonna voisimme saada Azerbaidsanin kaasukenttä sillä tavalla, että voitaisiin sitä lähteä selvittämään ja voimmeko sit sitä käyttää ja miten voisi rahoittaa, siitä täytyy tehdä päätös. Nabuko, Nabukon pitäisi olla tänä vuonna toimitusvalmis. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Ulskog. Herr Röttinger, som redan framkommit finns det en oro för att... Herra Röttinger, kuten täällä tuli selväksi, täällä on tiettyjä epäilyksiä sen suhteen, että tiettyjen etujen suhteen suuntautunut, vaikka ydinenergian suuntautunut. Teidän kuulemistilaisuudessanne tänään esitti kuitenkin, että teollisuuspolitiikka on ensimmäisellä sijalla, sitten ympäristö ja kuluttajat ovat seuraavalla sijalla. No, ja sitten pitää katsoa myöskin riskejä. No tämä ei kyllä kuitenkaan meitä ihan rauhoita. Vuonna 2007 oli tällainen think tank toimessa, sellaisessa think tankissa mukana, jossa on myöskin antisemitismiä ja homojen, homoseksuaalien vastaista tunnelmaa ollut mukana. Haluaisin kuulla teille, että voimmeko luottaa teihin tässä. That file to clear. Herra Ettinger, voitteko selvittää tämän asian? Mm. Ensinnäkin, hyvä edustaja, minulla ei ole EDF eikä minkään muunkaan RBIn tai Vattenfallin, minkään muunkaan yrityksen osakkeita, ole riippumaton. Mutta tehtäväni oli aina olla kiinteässä yhteydessä yrityksiin. En ymmärrä politiikkaa sellaisen tavalla, että olen erillään taloudesta, vaan olla vuoropuhelussa talouden toimijoiden kanssa. IG Metallin energia AY-liikkeen kanssa, kuten EDFn ja muiden kanssa, joka on 5 prosentissa Baden-Württembergin energiayrityksessä mukana. Tämä tarkoittaa ajatusten vaihtoa ja pyritään vakuuttamaan kaikki, jotka ovat mukana. Tämä on tulevaisuuden toimintaa. Ei tästä synny riippuvuutta, vaan riippumattomuutta, joka on tarpeen. Ja tämä olen, tämä olen kyllä pitänyt myöskin aikaisemmissakin tehtävissäni selvästi näkyvissä. Sitten toinen kysymys. Minun edeltäjäni oli Valtesheim-säätiössä mukana. En ottanut jäsenyyttä ensin aktivisti vastaan, vaan, vaan kuulin vasta myöhemmin, minkälainen tämä oli, ja sitten erosin tästä. Kuulin, minkälainen säätiö tämä on, ja erosin. Tästä ei kyllä pitää mitään johtopäätöksiä vetää. Ja sitten ajatellaan vaikka antisemitismiä. Jos kysytte minun osavaltiosta, niin minun suhteeni juutalaisiin järjestöihin on hyvin intensiivinen ja luottamuksellinen, ystävällinen. Ja tämä on minun osavaltioissani tällä hetkellä hyvin nähtävissä. Tämä oli aina minulle sydämen asia. Kun ajatellaan meidän historiaamme ja siitä juontuvia seurauksia, ja ajatellaan myös, kuinka tärkeää on meidän kristillisille arvoillemme, minä ajattelin näitä arvoja jatkossa kiitostaa täällä Brysselissä. Kiitos kollegalla mahdollisuus sisäkysymykseen. Eh, tack för svaret, herr Oettinger. Kiitokset vastauksesta, herra Oettinger. Kuinka te määrittelette etukonfliktin? Sillä luin, että tässä komission toimintakoodistossa ei ole mitään määritelmää tälle etukonfliktille, ristiriita. Ilmeisesti vaikuttaa siltä, että teidän pitää itse päättää tämä asia, joten kuulisin nyt mielen teiltä, miten tämä voidaan etukäteen arvioida, jotei synny mitään kuvaa siitä, että teillä on tiettyjä etuja täällä kyseessä. Kiitoksia. Herra Ettinen, olkaa hyvä. Objektivitet. Objektivu, objektiivisuus, siis riippumattomuus teemana. Oikeudenmukaisuus niitä kohtaan, jotka ovat vaikka vaaleilla valinneet sinut, niin tämä on juuri demokratian ja oikeusvaltion tärkeä tekijä. Tietenkin täällä teillä pitää olla epäilyksiä komissaari Ilkaita kohtaan, mutta missään muussa elimessä tämä eturistoriita tai riippumattomuus ole niin pitkälti taattu kuin komissiossa se on taattu. Se on pidemmälle menevä taka- takaus kuin kansallisissa hallituksissa olevat takaus. Tämä jopa Saksan liittopäivillä loppausta näkyy enemmän. Eli kaikki se, mitä voidaan parantaa, niin me olemme parantaneet komiossa pidemmälle menneen kuin muualla on tehty. Uskon, että kaikissa muodollisissa säännöissä on yksi ehdottoman tärkeää. Se, että käytännössä toimitaan oikein ja jokainen ymmärtää tehtävänsä seuraamukset. Ja voin kuvitella, että aikaisemmissani tehtävissä on ollut riippumaton ja pyrkinyt olla oikeudenmukainen yksittäisiä yleisiä toimijoita vastaan, kohtaan. Ja sitten loppauksen tai muiden taloudellisten etujen suhteen. En, en ole ollut kyllä tämän alainen omassa toimessani. Voitte todeta tämän voitte kriittisesti arvioida kohtaisia toimia niin lähivuosina. Spoštovani gospod, pri predstavitvi ste dejali, da je eden od stebrov energetske politike vzdržnost in prednost. Oglični veri energije, poleg obnovljivih verov tudi. Energiatehokkuus, siis hiiliset energialähteet ovat myöskin tärkeitä, mukaan lukien ydinenergia Tämä vaatisi huomattavia investointeja. Moni jäsenvaltiot ovat nyt esittäneet laajentavansa ydinenergiaohjelmiansa. Mietinkin sitä, että kuinka te voisitte auttaa meitä siinä, että voidaan olla vakaat investointiolosuhteet tälle alalle. Ehkä radioaktiivisen jätteen käsittelydirektiivi voisi olla tällainen aloite. Kuinka te voitte komissiossa taata sen, että energiajäte varastoidaan turvallisesti? Ja kuinka komissio voisi sitten herättää tietoisuutta tässä asiassa? Kiitos, Kiitos, herra Arvoisa edustaja, tässä puhutaan miljardiinvestoinneista koko energia infrastruktuuriin. Vain näillä investoinneilla pystymme vähentämään riippuvuutta ja voimme saada ekologisia perspektiivejä, näköaloja. Ja lähivuosina tulee olemaan jännittämä kysymys, kuka investoi ja mikä on taloudellinen ympäristö tässä äh, katsannossa. Ensinnäkin, mitä talouselämä tekee, mitä kuluttajat tekevät, millä tavalla me suhtaudumme varastoihin, maksuihin, veroihin ja tukiohjelmiin – ja mitä Euroopan pankit tekevät ja miten lainoitetaan. Ja kysymys siitä, että millä tavalla kannustetaan ja miten budjetti rakentuu. Tämä on perustavanlaatuinen asia ja, ja aikaisemmin on ryhdytty liikaa yksittäisiin toimiin ja on liikaa, liian vähän nähty kokonaisuus, tarkasteltu kokonaisuutta. Toisekseen loppuvarastointi ydinvoiman osalta e, ydinvoiman vastustaja tai ydinvoiman puoltaja, niiden pitää, ne pitää ottaa vakavasti. Tätä täytyy lähteä tarkastelemaan. Meillä on yleisissä erityisjätteissä viime vuosikymmenenä on osittain dumpattu standardeja ja osittain on sitten se paikkakuntia, toimipaikka, jossa hyväksyntää löytyy ja jossa myös rahaa löytyy. Tämä ö, toimipaikan dumppaus ei saa missään tapauksessa olla mukana ydinjätteiden varastoinnissa. Me tarvitsemme korkeita standardeja. Ö, meidän täytyy turvata geologinen varmuus ja turvallisuus, eikä saa lähteä väärin kustannusargumentteihin silloin, kun puhutaan loppuvarastoinnista. Meidän täytyy jättää, turvata se kansallisvaltioiden tasolla, myös eurooppalaisella tasolla, mutta yhtenäisesti. Kollega, lisäkysymys. Da bi morali na evropskem nivoju poskrbeti za tako za neke... Se, että Euroopan tasolla voitaisiin saada yleiset standardit loppuvarastointia varten radioaktiivisten jätteiden kohdalla, mutta pitäisi myös kehittää ja hyödyntää rahavaroja – No kyllä tämä energiariippumattomuus, se on keskeinen seikka. Herra Oettinger, kuvittelisin, että Euroopan investoinnit tutkimukseen ja konsultointiin ovat keskeisessä, asiassa, keskeisessä roolissa. Ja meidän täytyy myös määritellä nämä toimipankat, mitkä ovat, ja standardeja määritellä, mitkä ovat turvallisuusstandardeja, mitkä ovat ympäristöstandardeja, meidän täytyy operaattoreiden ja invest- sijoittajien kansallisten viranomaisten täytyy muistaa näin. Me emme voi hyväksyä sitä, että jossakin muodossa eh, tällä, tällä alalla olisi ero, eroja, joissa, eh, joissa ympäristömyönteisyys ja turvallisuus kärsivät. Me tarvitsemme korkean tason standardeja koko Euroopan unionissa. Herra Svoboda. Danke, ähm, Herr Oettinger. Kiitoksia. Herra Oettinger, voisiko kysyä teiltä vielä? Tämä puhut näistä korkeasta standardeista ydinteknologian suhteen ja sitten taas onko tässä nyt korkein mahdollinen standardi kysy, vai kaikki on pelkästään korkea standardi kyseessä? Tämä oli aivan pieni kysymys. Sitten jatkokysymys tähän näin. Kun te alkupuheenvuorossanne totesitte, että mitään kahdenkeskisiä energiantoimitussamuksia ei haluttaisi vaikka kaasun suhteen. Kuinka te panette tämän täytäntöön? Tehdäänkö tänne lakiehdotus tänne parlamenttiin käsiteltäväksi? Onko meillä tässä sitten joku kuulemisoikeus vai saammeko tiedotusta komissiolta? Olisiko mahdollista, että komissio, komissio voi antaa vaikka vastustusta tähän liittyen? Tämä periaate on hyvä, mutta miten tämä pannaan täytäntöön? Tämän mä haluaisin kuulla. Oettinger. Herra Oettinger, olkaa hyvä, vastatkaa. Edustaja Svoboda. Täällä puhutaan aikaisemmin jo solidaarisuudesta, erityisesti juuri energiapolitiikan puitteissa. Tämä on tämän ajan, ajatuksen ydin. Tämä on olla ohjelma, joka on kaikille tarkoitettu. Eli kansalliset valtiot eivät enää luo sitä omia järjestelmiään. Kaspiameren Turkin alueelta aina Itävaltaan saakka. Tämä Nabucco-projekti, se on jo tällainen testi meille. Ja näen tässä meille kyllä haasteen sen suhteen, että kukaan ei tunne olevansa huonommassa asemassa. Sitten taloudellisten etujen suhteen tämä vetomus saattaa olla liian vähän oikeasti. Mäkin olen valmis myös teidän kanssa ja neuvoston kanssa tekemään sitovia toimenpiteitä. Kuinka solidaarisuus, siis tasa-arvoinen, tasavertainen käsittely, toteutetaan ilman, että haittoja syntyy. Ja että meillä on ulkoinen yhtenäinen rintama, joka näkyy. Kun tämä oikeudellisesti pannaan täytäntöön. Varoinkin kollega Ashton on tässä mukana. Mutta olen valmis, että myös nämä ohjelmat pannaan lainsäädännöllisesti täytäntöön vedenpitävästi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Oettinger. Tämä oli hyvä vastaus. Toivoisin, että te ole pelkästään valmis tähän, vaan teet ainakin aloitteen. Tämä olisi vielä parempi asia. Että olekin meidän yhteisten etujen tämän työnpanoa toteuttaa. Sitten ydinturvallisuus onko tämä korkea standardi, onko se hyvin yleinen käsite? Pitäisikö me ydinenergian yhteydessä puhua korkeasta, korkeimmasta mahdollisesta teknisesti toteuttavasta standardista? Mikä teidän lähestymistapanne on tähän? Dem Stand der Technik entsprechen? Meidän um pitää tietenkin katsoa ö, viimeisimpiä tietoja, eli korkein mahdollinen on siis se, mitä tarvitaan. Se voi jotenkin maksaa hieman enemmänkin, mutta ei liikaa, että talous pystyy toimimaan tämän puitteissa. Karins. Seuraava kysyjä herra Karins. Hier bin ich. Auf der rechten Seite. Täällä on, oikealla puolella. Ottinger kungs. Euroopan Savienībā viens nuo pamatprinsipiem ir... Niin, eräs Euroopan unionin johtava periaate on avoimen, avoimet, avoimet sisämarkkinat energiasektorillakin. Me kaikki olemme huolissamme energia varmuudesta. Ja yksi tapa parantaa sitä on, että käytämme avoimia ja vapaita energiamarkkinoita, jotka toimivat. Valitettavasti EU:ssa on edelleen energiasaaria, jotka ovat käytännössä erillään eristyksissä yhteisistä er-, energiaverkoista Euroopan tai EU-ssa. Esimerkiksi Baltian maat ovat sataprosenttisesti erillään kaasumarkkinoista – ja lähes kokonaan erillään yhteisestä energiaverkosta. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Mitä komissaarina aiotte tehdä, jotta estäisitte nämä eristäytymiset, että tietyt jäsenvaltiot ovat erillään sähköverkoista ja millä tavalla voitaisiin tällä tavalla sitten parantaa tätä energiatoimitusten varmuutta ja turvallisuutta? Herra Oettinger, olkaa hyvä. Tässä maantieteellinen ja infrastruktuuritilanne Baltian maissa on sellainen, joka ei välttämättä saa pysyä näin. Meidän täytyy saada Euroopan tason kaasu- ja sähköverkko, joka toteutuu täysimittaisesti. Ja minä nyt palaan siihen vastaukseen, joka on aikaisemminkin antanut, nimittäin nämä suuret mannerverkot ja oikeastaan man, mannerta yhdistävät verkot, ne eivät äh, tavoita kaikkia 27 maata, eivätkä kaikkialla, mutta se, kun puhutaan sisällöstä, meidän täytyy pystyä jatkamaan sitä, että Euroopan sisäisiä verkkoja voitaisiin käyttää niin, että, että siinä käytettäisiin, että ne on kaikkien käytössä teknisesti ja taloudellisesti. Ja tästähän keskustellaan jo. Et, ja me tarvitsemme tähän verkkoja ja tukiohjelmia, jotka sitten lähivuosina – jolla lähivuosina voitaisiin kehittää tai lisätä kapasiteettia, jotta vähennettäisiin riippumatta, jokaista kaikki hyötyvät. Me emme saa lähteä vähentämään riippumatta ulospäin, ja, jolloin tota, sisä, sisäinen riippuvuus samalla lisääntyisi. Lisäkysymys, herra Karins, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kysymykseni on, että Katsotteko, että EU e pitäisi lisätä vaikutusvaltaansa sellaisiin päätöksiin, joita jäsenvaltiot tekevät e, investoinneista energiainfrastruktuuriin tai sellaisiin päätöksiin, jotka osaltaan edistävät, edistävät jäsenvaltioita tästä Euroopan tason kokonaisuudesta. Invest, me, meidän täytyy keskittyä toimijoihin, siis on kysymys verkon omistajista ja yrityksistä, jotka investoivat. Luulen, että kun puhutaan laadusta ja tehokkuudesta verkoissa lähivuosina, se on keskeinen tekijä. Kiitoksia kollega Chachimarkakis. Pieni pyyntö. Jos herra Möttingerin voisitte puhua lähempänä mikrofonia, koska se on tulkkien kannalta tärkeää, että kuuluu. Oettinger. Kiitoksia puheenjohtaja Rötinger. Te olette erittäin suvereeni kyllä, että tämä on hyvä. <laughs> Tiedämme mihin kaikki. Ei tämä mene minun puheestani pois nyt. Me tiedämme nyt kaikki, että missä, missä Baden Wordberg on ja miten se toimii. Tämä kaikki kiva. Mutta ongelma onkin nyt sitten se, että tässä syntyy vähän sellainen kuva, että nämä suuntoivat, jotka herra Barroso kirjessään jotka jonka hän lähetti meille, että meille paljon yli näiden oikeastaan. Minua no, kiinnostaa tämä eurooppalainen ulottuvuus, eurooppalainen visio, mikä teillä on. Ja miten te olette sitten toimia jäsenvaltioiden kanssa, koska itse te mainitsit tämän, että jäsenvaltioiden pitää saada enemmän varoja käyttöönsä, että voit panna täytäntöön tiettyjä asioita, vaikka aurinkoenergiaa suhteen. Kreikalla on kaikkein modernin verkko, mutta käytetään sitä hyväkseen. Kuinka voitte ottaa nyrkkiulhaskat käteen pääministeri on valmiina taistelemaan kansleria vastaan, nyt Euroopan unionin komissioria ja niin olette valmiina taistelemaan kansallisia toimijoita vastaan eurooppalaisten etujen puolesta. Se siitä urheilusta, mutta sitten nyt voitte vastata. Eilen illalla eri puolueiden kollegat kertovat minulle tämänhetkisten eh, kuulemisten suhteen että puhu vähän näiden suuntaviivojen ulkopuolelta, että keksi, tee omia ajatuksia. Tämä vaikuttaa vähän niin yksinkertaiselta minusta. Sillä mehän on kollegium. Jotenkin pidän ihan oikein, että meillä on suuntaviivat. Mutta minun salkkuni puitteissa nämä suuntaviivat ja niiden täyttäminen ja niiden täydentäminen ja niiden laajentaminen seuraavan viiden vuoden aikana kyllä riittäisi minulle. Ja sitten omaan ajatukseeni, omiin ajatuksiini. Kööpenhamina osoitti meille jo tiettyjä asioita. jopa Euroopan unioni on jopa täällä pieni tekijä, että voidaan toimia maailmassa suuria toimijoita vastaan, vaikka, med- vaikka Kiinaa, jossa on median valvontaa, parlamentaista valvontaa. He voivat jatkaa omallaan tiellään ilman, että he ovat minkäännäköistä katsetta oikealle ja vasemmalle. Eli olen täysin vakuuttunut hetkessä kriisitilanteessa ja kriisin jälkeen, ja nyt myöskin Kööpenhaminan jälkeen, niin tämä nykyinen sopimus tulee antamaan sen vaikutuksen, että eurooppalainen taso kasvaa, tulee toimimaan. Me yhdessä, meidän pitää luoda hyväksyvyyttävyys ja ymmärrettävyys eurooppalaisten kansalaisten suhteen Euroopalle. Meidän pitää siis antaa panos siihen, että lähivuosina ne ovat Euroop... nämä lähivuodet ovat eurooppalaisia vuosia, ei keskityn toiminnan vuosia, vaan se, että meidän arvomme ja meidän kilpailumahdollisuutemme muita maailman alueita vastaan tulevat toteutumaan. Tämän takia me olemme kaikki samassa veneessä. Makakis, nachfrage. Kollega Chachimarkakis, lisäkysymys. Haluaisin terveellä esimerkin. Kuinka pitkälle olet valmis tekemään tällaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, niin kuin edelleenkin kollegani teki? Kuinka te voitte sitten Kiinaa tai Intiaan kohtaan näitä standardeja täytäntöön, vaikka teolliset laitokset? Me täällä parlamentissa ja unionissa olemme hyvin paljon suuntautuneet kuluttajiin, vaikka tällaisiin kotitaloustuotteisiin, mutta suuret äh, laitokset, tässä turbiinit, tällaiset, mitä on paljon Württembergissä tästä kokemuksia, kuinka voit näiden suhteen luoda standardeja ja panna ne täytäntöön? Mutta nyt ei vastata paljon Württembergistä. Herra Oettinger, olkaa hyvä. Ich habe in den... Aikaisemmin vuosina muiden asioiden yhteydessä sellaisen, sellaisen kokemuksen, että ne määräykset ovat, antavat pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta, eivät ole haitta teollisuudelle, vaan etu, kun ajatellaan tulevia markkinomahdollisuuksia. Tämän takia uskon, että meidän pitää vielä katsoa tulevia tuloksia energiatutkimuksesta ja että myös Kansallisten tutkimusverkkojen tulokset ovat myöskin tärkeitä. Näitä ensimmäisiä verkkoja on tällä hetkellä luomassa, ja meidän pitää tehdä sitten pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat myöskin teollisuudelle mahdollisia ja toteuttavissa olevia, ja jotta olisi siis myöskin meidän vientikykymme kannalta etu maailmassa. Tämän takia olen valmis teollisuuden puitteissa, ei pelkästään sähkö, teollisuuden puitteissa, vaan yleensä teollisuuden puitteissa ole valmis tarttumaan toimeen. Myös tässä näkyy paljon potentiaalia energiatehokkuuden suhteen ja myöskin rakennustoiminnan suhteen, uusien ja vanhojen rakennusten suhteen. Me olemme kansalaisten tuotteiden suhteen tehnyt paljon, siis taloustuotteiden, pientaloustuotteiden suhteen, mutta kyllä meillä rakennusten suhteen on uusi kenttä edessämme. Seuraavaksi kollega Uruchev. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelisin herra Oettingeriä hänen nimittämisestään. Minun kysymykseni liittyy energiatehokkuuteen. Minkälaista potentiaalia, me osaamme vähähiilisistä taloudesta ja mitkä ovat äh, teidän prioriteettimme tässä. Energiatehokkuuden toimintaohjelma on merkittävä väline, joka olisi komission käytettävissä, jotta päästäisiin 20 prosentin äh, tavoitteeseen. Voitteko hahmotella näitä keskeisiä piirteitä, joita jois, joita energiatehokkuuden toimintaohjelmaan kuuluu. Ja teidän vastauksistanne kuului, että, että tarvitaan enemmän investointeja energiatehokkuuteen. Tämässä suhteessa uusi toimintaohjelma ää, tuottaisi tulokseksi taloudellista tukea energiatehokkuutta varten – minä ajattelen tässä uutta, uusia suunnitelmia, joilla voidaan teho, kohentaa rakennusten energiatehokkuutta. Herra Oettinger, energiatehokkuus yksityisrakennuksissa on hyvin tärkeää ja, ja saneerausohjelmilla olemme päässeet saaneet hyviä kokemuksia näissä energiatehokkuustoimissa. Tukiohjelmat, niistä täytyy sopia kansallisten ja alueellisten ohjelmien kanssa, sitä täytyy kehittää. Ja kun puhutaan elämisen laadusta asumisessa ja optisten syiden lisäksi on keskeistä keskittyä energiansäästöön rakennuksissa joka sitten puolestaan on tukikelpoista toimintaa. Toiseksi uskon, että kun ajatellaan näitä erilaisia erilaisia tilanteita, sähköteollisuus, sähkötuotantoteollisuus, rakennukset, asuinrakennukset, kaupalliset rakennukset, liikenne ja kaikkia muita. Meidän pitäisi kaikilla sektorilla tehdä enemmän. Meidän pitäisi panostaa ideamme kaikkiin näihin aloille, joilla jota voitaisiin kohentaa ja parantaa tehokkuutta ja äh, liikenne puhuttiin hiilidioksidista, hiilidioksidipäästöstä, mutta äh, sähkön liikkuvuus äh, tuntuu olevan vielä uusi ulottuvuus tässä. Ja aion tehdä työtä teidän kanssanne sen suhteen, että Eurooppa tutkimuksessa ja myös ajoneuvojen tuotannossa niin kuin käyttää älykkäitä konsepteja ja sillä tavalla edistää liikkuvuutta, jota missään muualla maailmassa ei ole vielä tehty. Meidän täytyy panostaa innovointiin, meidän täytyy olla maailman innovointikeskus. Sitten kollega Urutsev, lisäkysymys. lisäkysymykseni on, jotta päästäisiin 20 prosentin vähennykseen primäärienergian kulutuksessa, meidän täytyy luoda kannustimia, jotta teollisuus investoisi. Toisaalta huutokauppa tässä päästökauppajärjestelmässä se vaikuttaa teollisuuteen No, miten, ei tämä vaikuta investointeihin tai investointihalukkuuteen? Näin on väitetty, että se vähentäisi investointihalukkuutta. Onko teillä jotain kommentteja tähän? Herra Oettinger, sanoi puheenjohtaja. Minusta markkinatalousin välineet, kuten äh, sertifikaattikauppa ja markkinoiden hinnoittelu, siis päästöjen hinnoittelu markkinoilla, minusta se on aika tärkeä. Minä en sulje pois verotoimia, mutta tiedän, että ensinnäkin verotoimissa tai veropoliittisissa toimissa, verotustoimissa Euroopan unionin toimivalta on aika vähäinen. Se vaatii yksimielisyysperiaatetta ja usein on kuitenkin on, on erilaisia veropoliittisia pohdintoja jotka kansallisvaltioissa. Uusien verojen käyttöönotto ei ole tällä hetkellä mielestäni mahdollista. Kiitoksia. Seuraava kysymys. Kollega Podimaata on täällä teidän silmissänne takapenkillä puheenjohtajapöydän takana. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari ehdokas, toivotan omalta osaltani teidät tervetulleeksi tähän istuntoon. Kysymystä on käsitelty aika paljon, ja jonka halusin esittää, mutta myös siihen on vastattu kirjallisissa vastauksissanne, mutta puhun ydinenergiasta, ydinvoimasta. Ydin... Te puollatte varmaa ydinenergian käyttöä ja sanotte myös samalla, että jäsenvaltiot voivat aina tehdä valintoja energiaa kysymyksissä, mutta tämähän synnyttää moninlaisia tulkintoja tämä vastauksen. Äskettäin puhuttiin Lissabonin sopimuksesta ja energiapolitiikan eurooppalaistamisesta. Kysynkin teiltä nyt, mitä mieltä te olette ydinenergiasta? Eikö sen pitäisi kytkeä siihen, mitä sanomme, että mitä me kutsumme eurooppalaistamiseksi yleiseurooppalaiseen politiikka vai pitäisikö se olla EUn toimivaltuuksien ulkopuolella? Tästä on paljon keskusteltu viime vuosina, että tätä on ryhdytty toteuttamaan myös teidän edeltäjänne tahausta toimesta. Herr Oettinger. Herra Oettinger. Rova puheenjohtaja, meillä on uusi sopimus, joka on muutaman viikon ajan ollut voimassa. Sitä ei noudata niin kuin se on, ja tältä perustalta toimin myös. Tämä sopimus määrittelee juuri sen, kuinka päätös energialähteiden yhdistelmästä tehdään konkreettisesti jäsenvaltioiden tasolla. Sen lisäksi asiantuntijoiden kanssa keskustelin viime viikolla, että onko tämä 20 prosenttia tavoittavissa, siis 20 prosenttia uudistuutuvia energialähteitä, on 20 prosenttia kiiltä ja ydinvoimaa tällöin tietenkin seurauksena. He ovat sitä mieltä, että tämä tämä on sopimuksen mukainen, mutta 50 prosenttia ei olisi enää sopimuksen mukainen määrä. Minä olen juristi, mutta 23, 20 jälkeen tulee 30, 30 jälkeen tulee 40, tulee 50 tietenkin. Haluan todeta, että noudatan sopimusta ja uskon, että tämä tulee olemaan myöskin lähivuosina tällainen kuin se on. Toiseksi, noudatan myöskin tai kunnioitan Itävallan päätöstä, että ei lähdetä ydinenergian tielle ja kunnioitan myöskin Ranskan päätöstä, että tehdään lisää ydinenergialaitoksia. Ja näin myöskin, että Englannissa on paljon tuuli, puistoja Ja samalla näin myöskin, että siellä rakennetaan myöskin ydinvoimaa. Tässä on kyseessä ei konservatiivinen hallitus, joka tekee näin. Joten minä olen aivan selvästi demokraattinen henkilö, enkä missään nimessä halua estää sitä, että Eurooppa on demokraattinen yhteisö. Ja meidän tehtävän tulee olla se, että luomme tällaisia turvamääräyksiä koskien uraanin loppusijoitusta ja käsittelymääräyksiä, jotta voidaan taata sen toiminta, jotta voidaan myöskin ottaa Euratom-määräyksiä. Ja tietenkin sitten jokainen omassa maassa voi toimia ydinenergian suhteen niin kuin he haluavat. Tämä on demokraattista toimintaa. Minä itse olen tässä niin kuin tällaisena moderaattorina tässä ohjaajana asiassa. Ja näen, että energi- ydinenergialla on oma roolinsa Euroopassa. Siis Kiitos. Mielestäni vastauksenne oli hyvin selkeä ja myös itse sitoudun siihen. Ää, ja minä oletan, että te sitoudutte siihen toimikautenne aikana. Voitaisinko saada vähän lisää sitoumuksia teiltä? It's okay. It's okay. Okay. okay. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία. Minä haluaisin nähdä, olisiko saada lis- lisää sitoumuksia teidän taholtanne. On puhuttu paljon energiatehokkuudesta, ihan oikeutetusti se on keskeinen tekijä hyvässä energiahuollossa, kun taistelemme myös ilmastonmuutosta vastaan. Te tiedätte, että energiapaketin puitteissa, jonka me olemme siis hyväksyneet. Me korostamme e, päästöjen vähentämistä, vaihtoehtoisten energialähteiden käyttämistä. Tämähän on juridisesti sitovaa. Haluaisitteko te tämän saman sitovan luonteenpiirteen energiatehokkuuteen, kun puhutaan 20 prosentista? Kiitos kysymyksestä. Herra Öttinger vastannee. Next monat. Lähikuukausina tulemme antamaan teille ja myöskin lähivuosina ehdotuksen liittyen sen sitoviin määräyksiin. Emme tietenkään voi myöskään voi unohtaa niitä missään nimessä. Me pitää miettiä myöskin tässä samalla myöskin sitten markkinatalouden ja vapaaehtoisen talouden sitoumuksia, että voidaan yhdessä tavoittaa nämä tavoitteet, mutta jos on olemassa sellainen vaara, että sitoumuksista ei pidetä kiinni, niin voidaan sitten myöskin lainsäädännöllisesti täydentää näitä tarpeen vaatiessa. Totta kai meidän pitää tavoitteet saavuttaa. Välineet sitten tähän ne noudattavat tavoitetta ja sitovat tavoitteet. Ne on viimeinen mahdollisuus, viimeinen toimintamahdollisuus, jotta tavoitteet voidaan sitten saavuttaa. Kiitoksia Kolka Pytikoffer. Äh, oikein äh, tässä kollega Turves puhui luottamuksesta. Tunnen teidät jo pitemmältä ajalta. Sanoisin, että minä luotan teihin, kun te puhutte täsmällisesti. Ja tässä hengessä olisin nyt kerrasti sitten lisäkysymyksen. Mitä tarkoittaa, kun, mitä te juuri sanoitte äh, Rova kollega Podimaatalle? onko se, on, puhutaanko sitomattomista 20 prosentin tavoitteista, energiatehokkuudesta. Onnistuuko se tulee, äh, sitten tullaan näkemään, kun se on tapahtunut. No siinä vaiheessa voi, ei voida enää muuttaa äh, oikeudellisesti sitoviin äh, tavoitteisiin. No missä vaiheessa teidän mielestänne on paikallaan, että tämä edellinen vastauksen toteutuu, jonka mukaan otetaan myös tiukempia välineitä käyttöön, oikeudellisesti sitovia välineitä käyttöön, koska muussa tapauksessa tämä tavoite ei onnistu. Mehän tiedämme kaikki, että Euroopan autoteollisuus ja sen äh, vapaaehtoinen sitoutuminen vuoteen 2008 mennessä on sanonut, että odottakaa, että kyllä me siihen pääsemme, eikä sitten kuitenkaan onnistunut, nimittäin näitä, tämän rasituksen vähentyminen. Niiden päästöjen, päästöt eivät kuitenkaan vähentyneet. Sitten täsmällinen määrittely, oletteko te valmiita äh, teidän tavoitteiden osalta päästä energian ulkopolitiikassa käyttämään, myös, käyttämään tätä myös kauppasopimuksissa. Kiitoksia. Siinä oli kaksi kysymystä, mutta no, sopusoinnissa kollegojen kanssa ehdottomasti kyllä. Ja ensinnäkin meidän täytyy nyt keväällä meidän täytyy yhteisesti pitää kiinni energiatehokkuuden toimintaohjelman arvioinnista. Siitä toimitetaan teille data ja fakta. Ja sitten tämän jälkeen mahdollisimman pikaisesti tiedän, että parlamentti kiirehtii. Me emme saa hukata aikaa. Meidän pitää viipymättä, mutta perusteellisesti laatimaan, ryhtyä laatimaan energiatehokkuuden uutta toimintaohjelmaa. Voisin kuvitella, että tämä tapahtuisi viimeistään ensi vuoden alussa. Ja kun te olitte huolestunut, niin tällainen tavoite, joka, johon pitäisi päästä kymmenessä vuodessa, jos pidetään vuotta 2015, että se ei onnistu, niin sitten pitää lähteä oikeudellisesti sitovaksi, sitovalle linjalle. Minun aikana, minun mandaattini aikana, sanotaanpa vaikka 2012, pitäisi puhua siitä, että olemmeko vapaiden päin, pääsemmekö me vapaaehtoista tietä tänne ja lähemmän kahden kolmen vuoden aikana tulemme selvittämään oikeudellisen sitovuuden tavalla tai toisella. Herra Pytikoffer, Minusta olisi hyvä, jos uudessa toimintaohjelmassanne te ilmoittaisitte, että oikeudellinen sitovuus tulee, ellei viimeistään kahden vuoden päästä ollut selväksi, että selviämme siitä ilmankin. Emme selviä ilmankin. Lisäkysymys. Paljon sitä, mitä olette sanonut, varmuudella tulee kohtaamaan katkeraa vastarintaa missä teidän joukkonne ovat jotta saatte tämän läpi, mitä te olette täällä puhuneet. Eh, te olette puhuneet, tarjonneet yhteistyötä parlamentille. Mitenpä sitten kansalaisjärjestöt ja sitten erilaiset muut järjestöt? Herra Oettinger, arvoisa edustaja Pytikoffer, ensinnäkin minun joukkoni ovat täällä salissa. Minä olen vakuuttunut siitä, että te olette painamassa päälle ette, ettekä niinkään jarruttamassa puoluerajat ylittävällä tavalla. Toisekseen minä vetoan sen puolesta, että myös neuvostossa ja kansallisissa energia- ja talous- ja ympäristöministeriöissä löytyy ymmärrystä, jotta päästäisiin kumppanuuden tielle. Ja kolmanneksi vasta, vastavirinta, vastahanka ilmastonsuojelussa ja ympäristössä, ei se mitään uutta ole Mehän kaikki tiedämme tämän, sitä on ollut jo 20 vuotta. Siksi minusta nämä selkeät tavoitteet 2020 20, 20, niin kuin ne on määritelty, ja selkeä me ei voida sanoa, että se täytyy saada vakuuttavaksi ja kahden vuoden päästä olen valmis lähtemään teidän kanssanne puhumaan oikeudellisesti sitovista järjestelyissä, ellei kahden vuoden aikana vapaaehtoisella tiellä ja markkinatalouden keinoin päästä riittävästi eteenpäin, ja jolloin vaarana olisi, että tavoitteeseen ei päästä. Ja kansalaisjärjestöt, esim, esimerkiksi Orhusin yleissopimus, meillä on hyvä työkulttuuri Brysselissä, virallisten elinten ja meitä siivittävien kumppanijärjestöjen välillä, jotka eivät ole valtion elimiä. Minä tunnen itse minkälaista asiantuntemusta näissä on. Ja niiden, sen hyödyntäminen on minunkin etujen mukaista. Ja kansalaisjärjestöt ovat mukana siinä, että päästäisiin luomaan kumppanuuksia avoimuuden pohjalta. Ja olen valmis myös kuulemaan kritiikkiä tässä yhteydessä. Sitten Herra Simanski on seuraava kysyjä. Unia Europejska E, jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od importu gazu z jednego... Euroopan unioni on hyvin riippuvainen kaasutoimituksista Venäjältä suuressa määrin. 44 prosenttia meidän kaasustamme tulee täältä. Meillä on Nord Stream-projekti, ja tämän jälkeen Venäjä olisi 60 prosenttia meidän kaasun toimituksistamme. Ja totta kai tämä Venäjä myöskin myöntää sen, että Venäjä käyttää kaasua poliittisena painostusvälineenä. Tunnustatteko sen, että tässä on riski, jos olemme enemmän riippuvaisia Venäjästä energialähteenä? Ja jos näin on, aiotteko tehdä jotain Nabucco-projektin nopeuttamiseksi? Oettinger. Kiitoksia, herra Oettinger. Tämä pelko on kyllä minulle tuttu asia ja otan sen vakavasti. Ja tämän takia olisi väärin estää Nord Streamia tai hidastaa sitä, sillä menettely tai hyväksyntämenettelyn puitteissa sen rakennus on aika piakkoin näkyvissä. Mutta muiden putkien rakentamisen avulla voidaankin vähentää riippuvuutta. Tämä on ihan soveltuvaa. Nabukko tietenkin, ensinnäkin, ja sitten myöskin Välimeren alue, ja kolmanneksi nestekaasu ja muut kuljetustiet vaikka laivalla, jotta voidaan näin vähentää riippuvuutta kaasuputkista. Tämä tie pitää käydä yhdessä. Ja tästä riippumatta meidän pitää myöskin tehdä kaikki sen eteen, että riippuvuus Venäjästä ei ole meidän haitta. Mitä tarkoitan tällä? Tarkoitan sitä, että tiedän, että Venäjän naapurina ei pelkästään halua tuoda meille kaasua ja halua tällä, tällä tavoin ansaita, vaan haluat myöskin käyttää rahaa infrastruktuuriin ja maansa teolliseen kehittämiseen. Jos onnistumme siinä, että meistä tulee tällainen välttämätön teollisuuskumppani vaikka infrastruktuurin tai tai muiden laitteiston rakentamisessa tai ympäristönsuojelussa, niin tällöin tämä riippuvuus on tavallaan kaksipuolista. Ja näin meillä on paremmat kortit kädessämme, jos pelkästään maksamme rahaa kaasusta. Lisäkysymys, herra kollega. Kontrakta Gazpromu, także w niemieckich kontrakta. Kiitoksia. Gazprom-sopimuksessa on erityislauseke, tällainen määränpää lauseke, joka tarkoittaa sitä, että on mahdotonta myydä kaasua yhtenäismarkkinoilla. Ja tämä tietenkin on taas sen vastaista, kun ajatellaan vaikka yhtenäismarkkinoiden vapaata tavaran liikkuvuutta. Eihän tässä voi olla tällaista kaksi suuntaista tietää, mistä te puhuitte. Ei meillä ole mitään mahdollisuutta muuttaa tilannetta ja vastustaa energiakriisejä. Teettekö tämän lausekkeen suhteen, herra? Oettingen. Zeitpunkt geschlossen, zu dem ich... Ja siinä vaiheessa, kun me päätettiin, minulla ei mitään vaikutusmahdollisuutta tähän näin. Nyt tässä toimessa, minä, minä pyrin, minulla on nyt rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tähän, koska jos tietenkin kuuluu vain minun toimikenttääni, niin mutta sopimus senänsä, kun se on tällä hetkellä voimassa, onko sitten EU-lainsäädännön mukainen, sitä voidaan tarkastella mutta näen, että tässä on myöskin sitoumus kyseessä. Että voidaan välttää muille jäsenvaltioille aiheuttavia haittoja tästä, jotka eivät ole siis sopimusosapuolia. Myöskin Nord Streamin rakentamisen avalla tulee myöskin kaasua tänne markkinoille, jotka eivät tule Nord Streamin kautta pelkästään. Vaan meidän pitää silloin rakentaa lisää eurooppalaisia siirtoverkkoja, jotta meillä on silloin mahdollisuus tarjota kaikille jäsenvaltioille saada kaasua reilun hintaan. Jotenkin Nabukko tulee myöskin helpottamaan tilannetta markkinoilla. Tottavasti seuraavana vuosikymmenenä. Kollega Macin äh, Kollega äh, Macin Kiivits, seuraava kysyjä. Kiitoksia, äh, komissaari ehdokas. Euroopan unioni hyväksyi ilmastopaketin ja nyt me olemme rakentamassa uutta politiikkaa energia- ja, ää, ja ilmastonmuutosasioissa. Ja komissio viitoittaa tässä tietä tulevaisuuteen, mutta tässä halutaan myös säilyttää yhteismarkkinat. Me haluamme saada pitää taloutemme kilpailukykyisenä, mutta kun tarkastelen näitä lausekkeita, me joita olemme hyväksyneet, näen monia riskejä ja luulen, että tässä on myös ongelmia yhteismarkkinoiden kannalta, kun ajatellaan energian yhteismarkkinoiden kysymykseni. Mitä menetelmiä aiotte käyttää, jotta tämä ilmastonpaketin lausekkeet toimivat? Aiotteko ryhtyä uusiin toimiin? Aiotteko tehdä uusia aloitteita sen takaamiseksi, että, että energiaa saadaan kohtuullisella hinnalla kaikilla, kaikkialla Euroopassa, kaikissa jäsenmaissa? Kiitoksia, herra Oettinger. Näen, että toimin komission, yhteist- komission tukemana, joka mahdollistaa laadukkaan ja asiantuntevan työn. Minä noudataan olemassa olevia sopimuksia, pidän huolta siitä, että niistä pidetään kiinni, mutta selkeä, että energiatekniikka – ja energiamarkkinat ovat äh, dynaamisessa muutostilassa. Et näin ollen ja lähivuosina tulee uusia, paljonkin uusia toimenpiteitä, asetuksia ja direktiivejä tai sitten varhaita äh, äh, käytänteitä ja vertaisarviointia ja varmastikin myös uusia päätöslauselmia täältä parlamentistakin ja neuvoja, jotka sitten rikastuttavat minua omassa toiminnassani molempia täytäntöönpano ja nykyisten säädösten noudattaminen ja uus, uusien säädösten luominen, se tulee olemaan yksi lähivuosien tehtävä. Kiitoksia. Lisäkysymys, kollega. Edustajan Puolaa. 95 prosenttia meidän energiastamme perus tulee hiilen pohjalta tai tuotetaan hiilellä. Minun lisäkysymykseni koskeekin niitä mekanismeja, joita aiottu panna täytäntöön tässä suhteessa, koska Puola on yksi sellainen maa, jossa uusia, nämä, jossa nämä uudet toimet ovat kovin hinnakkaita. Aiommeko me hyötyä solidaarisuusperiaatteesta myös investointien osalta? Herr Oettinger. Herra Oettinger, energiarakenne, teidän maanne energiarakenne on, on, tunnen sen kyllä kohtuullisen hyvin. Minun kotimaassani myös hiili on ää, äh, äh, ruskohiili ja musta ää, äh, ja kiv, ruskohiili ja, ja kivihiili ovat kuitenkin keskeisessä asemassa. Tälläkin ää, Saksassa ollaan rakentamassa uusia hiilivoimaloita juuri tälläkin haavaa. Teknologia joka liittyy hiilidioksidin varastointiin, siis tämä niin sanottu CSS, teknologia. Tämä voisi olla vastaus kysymykseen. Jos onnistumme siinä, että, että tämä hiilen vähentämisprosessi tai vähähiilisen maailman luominen, joka minusta on ehdottoman tärkeä ja välttämätön seikka. Jos tämä pystytään yhdistämään hiilivoimaan, niin se voisi hyödyntää, hyödyttää meitä. Siksi minä pyrin siihen, että, että myös tutk- Euroopan unionin tutkimusohjelmalla täytyy tehdä tässä suhteessa jotain. Ja tässä täytyy olla yhteistyössä myös teollisuuskumppaneiden kanssa, jotta hiilidioksidin siirto ja, ja varma äh, varastointi pitkän päälle – merkitsisi sitä, että myös hiilivoima voisi olla tässä vähähiilisessä maailmassa sellainen, että sillä on myös kestävät näköalat. Tutkimuksen tukeminen on Euroopan tason tehtävä. Onko sitten muita investointitehtäviä solidaarisuushengissä se täytyy selvittää lähivuosina. Mutta tässäkään ei, ei saa pitäytyä ei, tässä ei saa syntyä sellaisia rakenteita, jotka haittavat toisia. Sitten on vuorossa ympäristövaliokunnan kysymykset ja ensinnäkin kollega Antonescu. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari Erokas. Minulla on erityiskysymys energiatehokkuuteen. Viittaisin tässä vihreään designiin, ekodesigniin. Mikä teidän politiikkanne tulemaan tämän direktiivin suhteen? Mitä olette ehdottaa, jotta meillä on parempaa markkinoiden valvontaa? Anteeksi, nyt on tullut vähän äh, kontaktihäiriöitä, ei tullut tulkkausta. Kuuletteko nyt vai? Jos te minut, minut kuulette, niin mikä siinä? Voitteko toistaa kysymyksenne, koska täällä tuli jonkinlainen kontaktihäiriö Saksan kanavalla. Olkaa hyvä. Micro, please. se mai... Kysymykseni liittyy energiaa, tehokkuuteen ja ekodesigniin. Kysyisin komissaari ehdokkaalta, mikä teidän politiikkanne tulee olemaan, kun ajatellaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa, direktiivi 125, jossa katsotaan puitteistoa ekodesignille. Haluaisin kuulla, mitä aiotte ehdottaa markkinoiden valvonnan suhteen, jotta, jotta noudatetaan kyseisiä standardeja. Ja mitä ajatte tehdä tämän suhteen, että tämä, nämä standardit paremmin tiedottaa liikeympäristöä tai kauppaympäristölle? Oettinger, Röttinger. Sehr spannend zu sein. Ähm, wir... Tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Uskon, että meillä on hyvää tiedotuspolitiikkaa komissiossa. Edeltäjäni myös oli mukana konferensseissa itse – ja hän kävi hyvin kiinteää yhteistyötä ja vuoropuhelua kyseisten toimijoiden kanssa. Ja tätä vuoropuhelua tulee jatkamaan. Jotta tiedotus tarkoittaa parempaa täytäntöönpanoa ja hyväksyntää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tiedotuspolitiikkaa pitää kehittää, pitää olla aktiivisesti mukana konferensseissa, ja tämä tulee olemaan tärkeä tehtävä minulle. Ensimmäinen kysymys sitten. Tähän en halua vasta suoraan, koska tämä on hyvin monimutkainen asia. Antakaa meillä vähän aikaa vielä. Siis se, mitä pitää tehdä tämän direktiivin laajan täytäntöönpanon aikaansaamiseksi ja tarkastamiseksi. Mitä meidän pitää vielä tehdä lisäksi tähän näin? Tässä asiassa en ole vielä tarpeeksi asiasta perillä. Kollega Lainen. Niin, herra Oettinger, äh, kun kuuntelen teidän puhuvan, niin saan sellaisen kuvan, että te olette niin kuin Saulista tullut Paaveleksi. Puhutte suurvoimalaitoksista, ydinvoimalaitoksista, hiilivoimalaista ja uudistuvasta energiasta ja hajautetusta energiasta, mutta epäilen kuitenkin, koska esimerkiksi marraskuussa Stuttgartissa energiahuippukokouksessa, että varoitettiin liian vahvasta kuntien asemasta ja siitä, että alueellinen, että alueelliset energiajättiläiset menettävät asemaansa. Ehkäpä voisitte sanoa tästä asiasta myös jonkin sanasen. Te olitte Vaanen Württembergissä myös kannatette vähemmän Eurooppaa ja tällä te puhutte enemmän Euroopasta. Tämä on tällainen spagatimainen liike. Kiinnitin huomiota siihen, että alkupuheessa että kolme kertaa painoitte, rajo, painoitte jarrua, puhuitte, puhuitte subsidiariteetista ja rajoista ja hyväksynnästä. Minun kysymykseni, onko teillä, oletteko te varautunut kun nyt haette tätä uutta virkaa. Herra Oettinger. Ei, ei ole. Se, että sähkö, sähkö tulee myös, sähkö on myös paikallinen taso. Kyllä, sähköä saadaan paikalliseltakin tasolta koko Euroopan käyttöön. Kyllä rohkenisin, kyllä rohkenisin eurooppalaiseen identiteettiin käytännön tasolla – mutta myös sydämestäni. Ja toiseksi minun osavaltioni on, niin kuin kaikki muut eivät ole, me olemme hyvin eurooppalainen osavaltio, siis Baden-Württemberg. Kumppanuus Ranskaan, neljän moottoristrategia minun edelteeni ja minä, Tonavan strategia, meidän vientivoittoisuutemme, meidän erityinen sijaintimme energiakonsepteissa, tämä kaikki on suuntautunut kovin eurooppalaisen suuntaan. Sitten on ydinvoima. Baden-Württembergissä minä en ole hyväksynyt ydinvoimaa. edeltäjien sen tekivät. Willy Brandt muun muassa. Minä olen hyväksynyt kaksi hiilivoimalaa tiukoilla ympäristövelvoitteilla, jotta vähennettäisiin energiariippuvuutta, jotta taataisiin, luotaisiin työpaikkoja ja Karlsruessa ja Mannheimissa on saman aikaan ajettu alas kaksi vanhaa ylivoimalaa, eikä nyt me emme tarvitse öljyä tähän e- energiatuotantoon. Ja meillä on Rheinfeldissa on aktivoitu suuri vesivoimala, se on suurempi kuin mikään muu. Ja siinä käytetään virtaavaa vettä. Sitten toisekseen bioenergia ja uusiutuvat energialähteet ovat edenneet mainiosti ydinvoimaa, ydinvoimaa Marin ei ole. Obrikaim ajettiin alas ja minä kannatan sellaista käyntiaikaa, joka mahdollistaa suoran siirtymisen uusiutuviin energialähteisiin 50 prosenttia enemmänkin. Ja tutkimuksessa markkinoinnissa ja rahoituksessa panostetaan uusiutuviin energialähteisiin. Ja taas mitä tulee tähän marraskuun kokoukseen, josta puhuitte, täytyy muistaa se, minä haluan haluan pitää kunnalliset toimijat Baden-Württembergissä ranskalaisten tasolla. Te tiedätte, että tästä Baden-Württembergin laitoksesta kuuluu 50 prosenttia ranskalaisille. Ja kun Baden-Württembergin alueelliset viranomaiset jos ne eivät pysty hoitamaan omaa kunnallista äh, sähkölaitostaan, niin silloin on vaikea toimia tälle pohjalle. On kysymys sisäisestä tasapainosta, jotta osakkaiden enemmistö pysyy myös Baden-Württembergin kunnissa, eikä niin, että siinä äh, kilpailtaisiin keskenään. Kollega Ackhaut. Kiitoksia, herra Oettinger, myöskin vastauksista tähän mennessä. Haluan hieman selkeämmän vastauksen kahteen kysymykseen. Ensinnäkin te totesitte, että standardien luominen luo investoijille varmuutta. Eli tässä mielessä, oletteko valmis nyt taistelemaan meidän kanssa näistä näille hiilivoimalle päästä päästövaatimuksista. Toinen bioenergia, sen kestävyyskriteerit. Kriteerit. Me tiedämme, että bioenergian tuonnilla on paljon hyötyjä ja haittoja. Me tarvitsemme selkeitä kestävyys- kriteerejä bioenergialle. Oletteko valmiita taistelemaan näiden kestävien sitovien kriteerien puolesta? Kaksi selkeää kysymystä, toivottavasti saan kaksi selkeää vastausta teiltä. Bioenergia ist nicht gut und... Bioenergia on mikään huono tai hyvä asia, vaan riippuu vähän sitä, mistä se tulee, missä se tehdään ja mitä tapahtuu sen koko energiapilanssin aikana meidän pitääkin selkeästi sitten määritellä se, kuinka bioenergiaa haluamme tehdä ja, ja minkälaista bioenergiaa emme halua sitten taas toisaalta tehdä. Haluan tehdä selkeän, johdonmukaisen arvioinnin tästä. Katsokaahan nyt, tämä kysymys on ihan oikeutettu, mutta hän on vielä edes tässä virassa <laughs> antakaa minä aloittaa tehtäväni, antakaa pari viikkoa aikaa ja olettakaa, ettei halua mitään tavoitteita unohtaa. Ja tavoitteet ovat mahdollisia vain silloin, että jos nämä näyttää minulle, että muuten tavoitetta ei saavuteta. Tämä vain on silloin järkevää. Ja ensinnäkin nyt tulee näihin ennakkomääräyksiin. Kuulin monelta alueelta, ensinnäkin nyt aika tiedän auto, autojen rakennuksesta, tai siis ajoneuvojen rakentamisesta, myöskin niiden päästöjärjestelmistä, moderneista päästöistä. Tiedämme, ettei teollisuus aina lähde heti samalle tielle. Ja tämä on vähän tämmöistä pokeripeliä. Tämän takia olen myöskin valmis teollisuuden suhteen heti tässä pokerissa ottaa sitä vastaan, mitä, mitä teollisuus tarjoaa, vaan tavallaan toisin päin. Me tuomme oman konseptimme ensin, ja sitten teollisuuden pitää sitten seurata, tai sitten he osoittavat teknisesti, että tämä standardi ei ole saavutettavissa. Ja tämän jälkeen voidaan sitten eritellysti täydentää vielä toimenpiteitä. Mutta kyllä politiikan pitää toimia ensin, ne pitää näkyä parlamentissa, neuvostossa, mutta myöskin minun pitää ensin päästä näihin teemoihin sisälle. Collega van Bremt. Eh, Hyvä komissaari ehdokas, minun täytyy nyt tässä sanoa, että olen hieman pettynyt. Teillä on ollut runsaasti aikaa valmistautua tähän kuulemistilaisuuteen. Me haluamme saada selkeitä tavoitteita. Emme me halua panna teille sanoja suuhun. Ehkä te käytätte liikaa, liikaa termiä subsidiariteetti. Mm, ehkä se määritellään eri tavoin eri jäsenvaltioissa, mutta minä tiedän ainakin, mistä summista puhutaan, kun puhutaan joistakin energiamuodoista. Minulla on tässä nyt yksi selkeä kysymys ja haluaisin myös selkeän vastauksen. Oletteko valmis sopeuttamaan tuet siihen, jos korostetaan enemmän uusiutuvia energia- energialähteitä ja, ja antamaan vähemmän tukea esimerkiksi ydinvoimaenergialle, joka ei ole niin kestävää. Me haluamme pitää yllä tätä uusiutuvien energialähteiden ajatusta kansalaisten mielissä ja kaikkien mielissä ja luoda tämmöistä kestävää ajatuksen juoksua. Kiitos kysymyksestä, arvoisa edustaja se, kun puhutaan Euroopan tukiohjelmasta, siinä painopiste täytyy laittaa uusiutuviin energialähteisiin ja e, energiatehokkuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että muut tukiohjelmat ja muut tutkimushankkeet eivät saa samaa etusijaa. Ja e, tämä, tällä tavalla myös valmistaudutaan seuraavaan jaksoon, ja tämä tullaan esittämään teille riittävän ajoissa. Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että meidän työmme, uusi yhteinen työmme, hyväksytään kansalaisten tasolla silloin, jos Euroopan unioni pystyy olemaan siellä ja vain siellä ja niin vahva ja vain niin vahva kuin välttämätöntä ja toimii myös samalla tavalla ja esittää yhtenäisiä ja tekee yhtenäisiä ja keskitettyjä tehtäviä. Minä olen vakuuttunut läheisyysperiaatteesta niin paljon itsehallintoa kunnissa kuin niin paljon alueellista itsehallintoa ja kansallista itsehallintoa kuin, kuin, kuin tarpeen. Ja se, missä on Eurooppa-ulottuvuus, niin sit, sit siellä täytyy olla täysin toimintakykyinen. Tämä vakaumus on, on myös sopimuksessa. Ja se, että vain että se on siellä sopimuksessa, silloin se on myös voitu, tämä sopimus voitu hyväksyä. Tämä, tämä oli viisasta lähteä läheisyysperiaatteesta. Ja muistan, että että parin vuoden päästä äh, me kiistelemme tässä yhdessä Luxemburgista, Luxemburgissa äh, asetuksista ja direktiiveistä, joita me olemme laatteneet ja joita te olette hyväksyneet. No, miss sitten tulee kanteita, että meidän olisi pitänyt, että me olisimme ylittäneet toimivaltamme, että tätä yhtenäistä säädöstä ei olisi pitänyt tehdä Euroopassa. Olen valmis teidän kanssanne äh, selvittämään tätä ja voidaan sanoa, että, että kyllä me voitamme siellä tuomioistuimessa. Siksi läheisyysperiaatteen muistaminen, se on viisasta, äh, kun ajatellaan sitten, että kun, äh, jos me haluamme voittaa Luxemburgissa tulevaisuudessa, ja meidän täytyy pitää kiinni näistä päätetyistä direktiiveistä ja asetuksista. Lisäkysymys, kollega. Kiitos paljon. Kollega Potocnik on, sanoi eilen, olen samaa mieltä, pitää noudattaa läheisyysperiaatetta, mutta ei sen pidä estää tekemästä sitä, mitä pitää tehdä. Minä kirjan ylös teidän sitoumuksenne, eli te haluatte painottaa kovasti uusiutuvia energialähteitä. Minä kirjaan sen tänne ylös ja oletan, että pidätte siitä kiinni. En tiedä, kuinka paljon täällä on jo puhuttu ja sanottu Baden-Württembergistä, mutta ei ole koskaan puhuttu köyhyydestä – energiaan liittyvästä köyhyydestä. Energia tulee maksamaan yhä enemmän. Eli meillä on yhteiskuntakerroksia, joilla ei ole aina mahdollisuutta maksaa kunnollista energiaa itselleen. saa, mitä aiotte tehdä tämän eteen? Herra Oettinger, meidän tehtävämme on seurata tarkkaan, miten kustannus, kustannukset kehittyvät energiasektorilla, äh, sanotaan niin kuin kotitaloustasolla – sen täytyy kehittyä niin, että se vastaa ihmisarvoa. Tämä on meidän tehtävämme. Toisekseen huoltovarmuus on tärkeää. Minä tulen myötävaikuttamaan siihen, että, että loppukuluttajat, eikä pelkästään teollisuus, että energia on maksettavissa ja se ei saa johtaa tiukkoihin sosiaalisiin ongelmiin. Energia ei saa jakaa yhteiskuntaa. Kolmanneksi energia on osa tavarakoria. Ja Euroopan unioni on myös äh, hyvinvointivaltio. Ja, äh, ja lainsäätäjien täytyy muistaa se. Tämä tarkoittaa sitä, että paras tie on se, että yksittäisten, riippumatta, riippumatta tulosta ja omaisuudesta, että me turva- ja sosiaalista asemasta huolimatta, että kun puhutaan vaatetuksesta ja elintarvikkeista ja majoituksesta, kaikkien täytyy pystyä siihen niin kuin energiaankin. Tämä on yhteinen perusta kaikille Euroopassa. Ja sitten on myös ajateltu sitä, että, että kuka, ketään ei saa irrottaa sähköverkosta. Silloin me, me vertaamme tällä hetkellä erilaisia tehtäviä jäsenvaltioissa. Minusta tämä meidän, minusta on parempi, että jokainen toimii oman kukkaronsa mukaan, mutta voidaan myös kuvitella niin, että että energiayritykset eivät saa kytkeä äh, kuluttajia verkosta pois, mutta toimitusvarmuus olisi kuitenkin on tässä se kaiken perusta. Sitten Werner Langen. Herra Oettinger, aikaisempien puhujien toisilta, minä ei ole mikään, mikään pettynyt, vaan erittäin hyvin valmistautunut tähän näin. Te olette hyvin valmistautunut tähän näin. Ja näin kuinka myöskin tämä Claude Tormes on täällä todennut, myös, hänkin meni pelkialaisten taholle, kertoi, ei mitään, mitä hän pitäisi kysyä. Siis eh, Claude on täällä vähän johtanut tätä puhetta oikeastaan. Kollega Jolainen tietää, miten tämä toimii, kun Saulis tulee paavali. Hän on juuri sellainen, hän on nyt juuri, hänestä on tullut meppi. Ja kysynkin tässä, ja Ruotsikin kysyi tätä oikeastaan, Ruotsin kollega, hän on myöskin uusi täällä näin. Jos joku on jonkun osavaltion pääministeri, jonka talousmahti on suurempi kuin Ruotsin, niin kyllä silloin tiedetään, kuinka konflikteja hoidetaan ja kuinka oma kanta estetään. Minä haluaisin kuulla mielelläni kysymyksen vastauksen, kuinka te olette valmistautunut näihin konflikteihin kollegoiden kanssa, koska teillä on päällekkäläisiä alueita, Tiimaas, Verhoiken, Pipaaks, näiden kollegoiden kanssa. Te, kuinka ajatte ratkaista nämä kollekti, konfliktit sisäisesti? Ich habe in den letzten Wochen... Viime viikkoina koin täällä tällaisen kollegaisuuden ilmapiirin komissiossa. Että on tavallaan yhtenäisenä elimenä menestyksellisiä. Tämäkin ympäristö, tutkimus, ilmastonsuojelu ja teollisuuskollegani ja ulkosuhteiden kollegani myöskin ovat olemaan tässä mukana. Ja toiseksi, näistä monista keskusteluista viime viikkoina voin vain todeta, että täällä Brysselissä on loistavia virkamiehiä. Ja tietenkin minun kabinettini ja pääosastoni ei mitenkään ole erillään kaikesta, vaan ajoissa antaa tietoa eteenpäin ja valmistelee mahdollisia konfliktialueita muiden kanssa, jotta saadaan soveltuvia tuloksia aikaiseksi. Tänkä minun tehtäväni ei ole mitenkään äh, lehdistön kautta välittää mielipiteitäni kollegoille, vaan suoraan voin kertoa heille asioista ja tässä hengessä tulen toimimaan. Ja uskon, että energia-, ympäristö- ja talousasioissa voimme näin käyttää parhaiten mahdollisuuksia hyväksemme sopimusten tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ja ne asiat, ovat globaaleja, ne voidaan myöskin näin globaalisti toteuttaa. Herra Langeli, lisäkysymys. Niin, täällä puhuttiin ja kysyttiin paljon paljon Württembergistä. Kysyisinkin vielä teiltä, mitä positiivisia aspekteja te voitte nyt ottaa mukaan komission työhön suuren osavaltion pääministerinä, kun kyseessä on täytäntöönpano. Teillähän on paikan päältä kokemuksia siitä, kuinka eurooppalaiset äh, määräyksiä ei voida kovinkaan helposti panna täytäntöön siellä. Tämä on oikeastaan rikkaus meille, että jollakin on kokemuksia hallinnosta ja täytäntöönpanosta paikallisella tasolla. Mitä te kertoisitte meille tästä? Ich will einen Herra Oettinger, Annan pienen panokseni siihen, että hallinnon täytäntöönpano, mitä tapahtuu paikallistasolla eurooppalaisille säädöksille, jotta voidaan siinä toimia tehokkaammin tulevaisuudessa ja voidaan välttää turhaa byrokratiaa ja turhaa toimintaa. Kuinka tätä voidaan vähentää? Ja toiseksi minulle tulee myös mieleen se, että direktiivijärjestelmä, joka on näin toimenpantavissa kansalliseen lainsäädäntöön, se aiheuttaa tyytymättömyyttä. Ehkä mm, se on välttämätöntä, mutta kuitenkin niin kauan kun me täällä mukaan esitämme tällaista, että, että tietyllä tasolla on lainsäädäntö, kompetenssi ja sitten joku taso, taso kuitenkin toisaalta joutuu panemaan täytäntöön tämän lainsäädännön federalismin mukaisesti, niin tällöin tästä syntyy varaumia, koska tämä ei toimi. Joten pyrin siihen, että tämä epäsuora lainsäädännön kompetenssi, se poistettaisiin ja voitaisiin tehdä suoria välittömiä päätöksiä ja organisoida nämä. Kollega Ransdorf. Seuraava kysymys kollega Ransdorf. Kiitoksia puheenjohtaja, herra komissaari. Minusta te olette tähän mennessä puhunut varsin varovaisesti ja vakuuttavasti. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin seuraava. Yksi päävaikeus tänään, tänä kriisiaikana maaöljykaupassa ja kaasubisneksessä on pankkien konservatiivinen käyttäytyminen. Te olette puhuneet näin tämän bisneksen toimista. Mitä voitte tehdä sen suhteen, että tältä tilannetta voidaan helpottaa? Tarkoitan tässä esimerkiksi, että Eurooppa Euroopassa olisi standardoidut menettelytavat, joilla voidaan helpottaa tätä tilannetta. Kiitoksia, herra Oettinger. Kollega istuu tuolla vasemmalla. Ymmärsin kysymyksen niin, että, että rahoitus ja pankkien käyttäytyminen on epätyydyttävässä tilanteessa. Yleisesti uskon, että tämä ei koske pelkästään energiasektoria tai öljysektoria, että meidän pankkien pankkitaloutemme kriisi johtaa siihen, että tulevaisuudessa talous, kysymys markkinataloudesta ja kysymys uusien yritysten perustamisesta, investointien rahoituksesta ajautuu suureen vaaraan. Siksi meidän täytyy ala alalta, myös energia-alalla ja öljyalalla, mutta ei pelkästään täällä, selvittää se kysymys, ovatko pankit, pankit täysin toimintakykyisiä tai toimintahaluisia ja tarvittaessa tässä täytyy lähteä sitten Euroopan pankkien tasolla tai luomaan velvoitteita, jotta saadaan tilanteesta riittävä, jotta voitaisiin elvyttää taloutta myös pankkien voimin rahoittamaan järkeviä investointeja. On ennen aikaista tätä arvioida vielä, mutta uskon, että pankkien toimintakyky on tällä hetkellä vain rajallinen. Ransdorf, lisäkysymys. Kiitoksia tästä vastauksesta. Ja toinen kysymys, miten, miten tämä eteläinen käytävä tulee olemaan osa Euroopan unionin energiapolitiikkaa tulevaisuudessa? Siis tämä eteläkäytävä, eteläinen käytävä. Vai tarkoitatteko kaasua vai eikö tämä, tämä putki Kreikasta Italiaan. Se on aikamoinen väylä ja kustannukset ovat alhaisia verrattuna Nabukoon. Nabuko on, on Euroopan energiapolitiikan lapsi, mutta ei ole vielä, ei ole vielä niin pitkällä kuin tämä eteläinen käytävä. Eteläinen käytävä kuuluu, siinä on esimerkiksi Espanjasta ja Kreikasta, ja sitten taas toisaalta Baltian maat ja Puola. Sellaisilla puhutaan Euroopan verkkorakenteista ja tasa tasavertaisuudesta ja kumppanuudesta. Minä aion Nabukon, Nabukon osalta yritän välttää ne virheet, joita Nord tehtiin, siten, että, että kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita, että että ne voisivat myös käyttää sitä hyväksi, joiden läpi tämä väylä kulkee. Että voitaisiin sitten puhua, tämä koskee Italiaa, Itävaltaa ja Kreikkaa tässä kolmiossa ja Balkanilla. Ja tässä kaikkien maiden täytyy voida sanoa, miten tämä homma hoidetaan. Seuraava kysymys, kollega Valian. Mr. Oettinger, do you think Herra Oettinger, uskotko niin täällä minä olen? Uskotteko, että Napokko-projekti pitäisi uudelleen suunnitella reittien ja resurssien suhteen ja kuinka? Putkien rakentaminen, niin loppujen lopuksi se riippuu putken toisenpäin hyvästä tahdosta. Ja energiaterminaalit auttavat taas siinä mielessä, voidaan antaa energiaa useista lähteistä. Tuletteko kannustamaan energiaterminaalien rakentamista investoinnein Euroopassa ja kuinka? Oettinger. Herra Oettinger. Gas und Speicher sind... Nestekaasu ja varastointi ei ole mikään äm, korvaava toiminta putkille, vaan, vaan lisäys. Meidän pitää katsoa varastointikapasiteettia ja lisätä sitä Euroopassa. Nabucco. Ja sen reitti on melko pitkälti jo suunniteltu. Tämä tarkoittaa, että nyt jäsenvaltioiden tai maiden pitää vain sitoutua siihen. Ja yksi tärkeä kysymys on sittenkin tämä toimitusvarmuus pitkälle aikavälille. Tämä maksaa mont- monta miljardia tämä projekti, ja tämä on vain siinä mielessä järkevä, jos me pitkällä aikavälillä vuosikymmeniksi saamme toimitusvarmuuden ja että saamme täydet toimitusmäärät putken kautta. Ne ovat maita, jotka eivät ole täysin demokraattisia oikeusvaltioperiaatteen mukaisia, joten heidän, heidän tiensä on vielä pitkä. Mutta uskon, että maat kuten Azerbaijan, heillä on kyllä mielenkiintoa siihen, että heillä on kiinteät luottavat suhteet Euroopan unioniin, joten tällaiset maat, heidän kanssa voidaan tehdä myöskin pitkän aikavälin sopimuksia ja sopia pitkällä aikavälillä kiinteitä toimitusmääriä yhdessä muiden kollegoiden kanssa pyrin pyrkimään tekemään vedenpitäviä samuksia ennen kuin lopullisesti olemme päättäneet rakennustoimenpiteistä. Mm, Onko kollegalla lisäkysymys? I still believe that Nabucco... Niin, kyllä. Minusta Nabucco pitäisi suunnitella uudestaan myöskin reitin suhteen, että se olisi järkevä. Mutta tämä kanta ehkä on sellainen, joka voitte miettiä asiaa uudestaan teidän toimikaudella. Vielä pieni kysymys lopuksi. Nyt täytyy tästä kolmesta kolmikannasta EU-Ukraina Venäjä-suhteesta, tästä pienestä rakkausvihasuhteesta energiapolitiikan puitteissa. Herr Oettinger, bitte sehr. Herr Oettinger. So gefährlich und dramatisch diesen letzten Jahr. Vaikka tilanne oli vaarallinen ja dramaattinen viime vuosina, silti Euroopan unioni on käyttänyt mahdollisuuksia hyväkseen ja käynyt aktiivisia neuvotteluja. Käynyt tiukkoja keskusteluja Kievin ja Moskovan kanssa, ja näin vältettiin haittojen syntymyn. Ja tämä osoittautui myöskin oikeaksi tasoksi tehdä tällaisia toimenpiteitä. Eli kansallisvaltiot yksin eivät pystyneet toimimaan tässä, vaan EU oli mukana. Tämä oli pipaksi varmaan suurin testi aikoinaan. Ja nyt meillä on tässä varhaisvaroitusjärjestelmiä, varhaisvaroitusvelvollisuuksia. Ja uskon, että kaikki tämän kolmikannan osapuolet ovat oppineet jotain viime vuoden tammikuun tapahtumista. Ja eivät halua provosoida ketään vapa- ja lopuksi vielä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja yritysten riippuvuutta tästä asiasta, niin meidän pitää miettiä 60 tai 90 päivän aikaväliä. Eli taattaisiin eh, nämä määrät tietylle päiville. Ja mietinkin sitä, että voidaanko vaikka unionissa vastavuoroisten sopimusten pohjalta voitaisiin taata se, että yksi maa tai tietty maa, joka, jolla, jotain, jolla on tietty määrä energiaa, voi auttaa toista maata, tai sitten toisinpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin sisällä myös oltaisiin solidaarisia, ja tämä perustuisi sopimusvelvoitteisiin, ja tätä voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa. Tämä on kaikki osa prosessia, joka alkoi alkoi viime aikoina kaikki dramaattista, mutta oli hyvin opettavaista myös samalla. Sitten kollega Macharos, toivottavasti lausin tämän oikein. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Röttinger, olen täällä. Äh, kiitän vakuuttavista ajatuksista ja esityksistänne, että ehkäpä voisin sulkea pois tästä tämän ydinenergiapolitiikan, mutta se on aina myös sellainen oma juttunsa. Mutta, mutta me tulevaisuuteen hetki. Minä, minä olen eurooppalainen ja visionääri ja haluaisin kehittää vaihtoehtoisia energialähteitä, jotka perustuvat uuteen ja edistymiseen teknologiaan. Ajattelemme myös vetymoottoreita, jotka pikkuhiljaa tulevat olemaan keskeisiä autoteollisuudessa ja todennäköisesti myös merkitys kasvaa tulevaisuudessa ydinfuusioreaktioreita. Ja toisin kuin fossiilisten polttoaineiden polttaminen, tämä, nämä prosessit äh, eivät tuota hiilidioksidia, äh, eivätkä myöskään kasvihuonekaasuja. Ja nyt äh, te, aikooko komissaari ehdokas lähteä edistämään tätä uutta teknologiaa omalla agendallanne tutkimus- ja innovointitasolla? Tai ehkäpä sitten, ehkäpä teidän kautenne aika voitte tehdä laskelmia näistä energialähteistä, niiden mahdollisuudesta? On tutkimusaloja, tutkimussektoreita, joissa, joilla yritykset ovat riittävän isoja tutkijakseen. Toisia aloja taas, jossa kansallisella tasolla tiede määräytyä. On myös sellaisia niin suuria tutkimusaloja ja tieteenaloja, jotka ovat, että pelkästään Euroopan tasolla pystytään tekemään menestyksellistä tutkimustyötä. Ja minä väitän, että energiasektori on sellainen ala, jolla kaikki eurooppalaiset toimijat, kaikkien eurooppalaisten toimijoiden pitäisi äh, äh, lähteä yhteistyöhön. Siksi energiatutkimus on yksi painopisteeni ja vetoan sen puolesta, että myös lähivuosina selvästi enemmän panostettaisiin varoja. On ollut aikoja, vaikkapa öljykriisin aika, 70-luvun öljykriisi, tuolloin Euroopan maat suhteessa bruttokansantuotteeseensa äh, panostivat paljon enemmän rahaa energiatutkimukseen. Meidän täytyy panostaa infrastruktuuriin ja meidän täytyy panostaa tutkimukseen, jossa tutkitaan tulevia energiantuotantomalleja ja muotoja ja energiatehokkuustekniikoita. Tässä puhutaan Euroopan tason ohjelmista ja tässä puhutaan Euroopan toimijoiden verkostoista. Ja minulla on omia kokemuksia Baden-Württembergistä sellaista instituuteista kuin Fraunhoferin Max Planck-instituutti. Meillä on Karlsruessa viime vuonna tapahtui ainutkertainen juttu, nimittäin vanha ydinenergiatutkimuskeskus, jo, jos, jossa tutkittiin energiatutkimusta, se yhdistettiin, se yhdistettiin teknisiin korkeakouluun ja silloin saatiin sellainen tutkimuskeskus, jossa on riittävästi varoja, joka vastaa Yhdysvaltain MITtä. Meidän täytyy sitoa resurssimme ja nivoa resurssimme niin ja järjestää Euroopan tason työjako niin, että nämä tukivarat voivat, voidaan käyttää tehokkaasti niin, että, me, että kukaan ei ohita meitä siinä tutkimuksen laadussa ja nopeudessa, kun puhutaan tulevasta energiatekniikasta Minusta tämä on yksi työni prioriteetti ja myös kollegoiden prioriteetti tutkimuskomissiossa. No sitten lisäkysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja varmasti keskustelemme tulevaisuudesta myöhemminkin mutta palaisin vielä tähän tiettyjen EU-maiden riippuvuudesta energia, äh, Venäjän energialähteestä, varsinkin kaasutoimituksista, joissakin tapauksessa se on jopa 100 prosenttia, niin kuin esimerkiksi minun maani tapauksessa, Slovakian tapauksessa. Äh, Keski- ja Itä-Euroopassa on hälyttävä tilanne, jos jos me muistamme äh, huonot, ne huonot kokemukset, jotka viime tammikuussa tapahtuivat, on kysymys taloudellisista ja poliittisista asioista. Mitä aspekteja te pidätte keskeisimpinä käyttövoimina, kun haetaan ratkaisua energiariippuvuuden vähentämiseksi Venäjästä. Katsottako, että me pystymme löytämään hyvän kompromissin politiikan ja talouden välillä. Kiitoksia. Herra Oettinger, vastausta pyydetään. Minä todellakin <clears throat> aion ottaa, mikä ei välttämättä ole niin laissa tiedossa, nimittäin meillä on, on on maita, jotka ovat 0 prosentin nolla, ovat täysin riippumattomia Venäjän kaasutoimiksi, toiset ovat taas 100 prosenttisesti riippuvaisia. Siksi tämä on Euroopan sisäinen solidaarisuusprosessi, josta puhutaan, ja sisämarkkinaprosessista niin ikään. Ja haluan rakentaa sellaisia yhteyksiä, joita kukaan ei jää yksin, tai ketään ei voida painostaa. Tätä linjaa kyllä tuen. Tietään sen, että tämä on tietenkin historiallisesti syntynyt tilanne, mutta kun ajatellaan Euroopan unionin kehityksen eteenpäin viemistä, kuten vapautta ja vapaata liikkuvuutta, niin se on yhtä tärkeä asia politiikassa. Ja vielä lopuksi luulen, että meidän pitäisi, vaikka riippuvuutta onkin Venäjästä, niin se on Venäjä kuitenkin strateginen kumppani, ja se täytyy velvoittaa kumppanuuteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sen täytyy hoitaa kiinteitä yhteyksiä kaikkiin niihin, täytyy olla kiinteässä yhteyksissä kaikkiin Moskovan hallituksiin, jotta tämä riippuvuus ei koskaan koidu haitaksi, myöskään Venäjälle. Kiitoksia. Sitten kollega Enshu. Kiitoksia komissaari ehdokas ikävä kyllä tai ehkä onnekkaastikin voidaan todeta, että vastasitte jo kaikkiin kysymyksiin, mitä olen valmistellut teille. Ja tämän takia puhun vain solidaarisuudesta, koska solidaarisuus 27 jäsenvaltion kesken on erittäin tärkeää, jotta voidaan taata, taata energiantoimitusvarmuus EU:ssa. Ja pidetään nyt tämä asia sitten mielessä. Jos kriisi sattuu, sattuu syntymään kaasun toimituksin suhteen. Oletteko sitä mieltä, että voidaan olla tällaisia varastoja, että voidaan olla strategisia varastoja mahdollisen tilanteen varalle? Mä ajattelen tästä USA-mallia, vaikka heidän öljyjärjestelmänsä. Herr Oettinger. Herr Oettinger. Um ist Varastointi on yksi ratkaisu riippuvuuden vähentymiseen, mutta varastointi on tietenkin kaikille energialähteille ratkaisu. Jos ajatellaan vaikka uusiutuvien energialähteiden tuotantoa, vaikka vesienergian varastointimahdollisuuksien lisäämistä, jos voitaisiin, tai sitten tuulienergia siellä Pohjanmerellä ja muualla, jos ajatellaan vaikka Alppien vesienergiaa, ja sitten tämä voitaisiin varastoida silloin, kun, kun meillä on tuulesta tai muista uusiutuvista energialähteistä paljon tuotantoa, jos sitä voitaisiin varastoida, se olisi hyvä. Varastointimahdollisuus sillä alueella, joka on hyvin riippuvainen ulkoista tuonnista, on hyvin tärkeää. Tämä koskee myös kaasua, mutta myöskin uusiutuvien energialähteiden tallentamismahdollisuuksia. Nachfrage, Herr Kollege. Lisäkysymys, herra kollega. Da, domnule președinte, și aici mă... Kiitoksia, puheenjohtaja. Lisäkysymyksenä haluaisin energiatehokkuuden lisäämissuunnitelmiin, koska meillä ei ole mitään budjettikohtaa tälle EU:ssa. Ja haluaisin kysyä komissaari ehdokkaalta, onko mahdollista tukea seuraavan budjettineuvottelukauden aikana, että rakennerahastoista tai operatiivista rahastoista voitaisiin ottaa varoja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseen. In Haushaltsfragen sind Sie entscheidend. Talousarviokysymykset te olette vastuullisia, minä olen vain rajallisesti. Kysymys on tietenkin se, että kuinka paljon voidaan, voidaan varoja saada maiden bruttokansantuotteesta. En usko, että valtiot ovat valmiita nostamaan sitoumuksiaan. Katsotaan taloustilannetta tällä hetkellä ja, ja tilannetta, missä ollaan tässä tällä hetkellä menossa. Mutta kuitenkin uskoisin, että energian yksi kenttä, jolla voitaisiin ottaa enemmän varoja kansallisella tasolla energiatutkimukseen ja myöskin eurooppalaisen tason toimintaan, koska energia-asioissa minulla on hyvät mahdollisuudet toimia kansallisien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Toiseksi, meidän pitäisi myöskin siirtää varoja. Pitää miettiä, kuinka voidaan luoda uusia prioriteetteja – projektien ja ohjelmien puitteissa, jos niitä, niistä aletaan pitää kiinni, niin kyllä pitää myöskin talousarviossa investoida enemmän energiaa. Ja kolmanneksi, uskon myös, että tämänhetkisten ohjelmien, siis rakenneohjelmien, alueohjelmien käyttö, jos niitä käyttäisiin paremmin, jos annettaisiin myöskin tähän tiettyjä energiaimpulseja, Voitaisiin kollega Haiden kanssa keskustella siitä, voitaisiinko alueellisen tukipolitiikan puitteissa ottaa energiatavoitteita muiden tavoitteiden lisäksi, siis kasvun ja työllisyyden lisäksi, jotta näin voisimme käyttää enemmän varoja meidän tavoitteisiimme. Herra Saudarkas. Pirmininkė, gerbiamas eh, paskirtasis komisarė, eh, aš prisijungiu prie tų kolegų. Minä yhdyn niihin kollegoihin, jotka ovat täällä jo puhuneet ja ovat toivoneet, että te valmistaudutte tähän kokoukseen. Monet vastaukset ovat olleet hyviä. Se on tärkeää, koska nämä vastaukset ovat olleet myös rehellisiä. Olette vastanneet moniin kohtiin, jotka huolestuttivat minua. Kysyn energianhuollosta, yhteenliittymistä, verkoissa, mutta siirryn tässä nyt välittömästi lisäkysymykseen. Niin halusin sanoa, tietää, miten te aiotte ratkaista seuraavan ongelman, kun on kyse yhteenliittymisverkosta Liettuan ja Puolan välillä kaasuputken suhteen. Se ei ole onnistunut, koska sitä ei ole taloudellisesti hyvin suunniteltu eikä perusteltu, mutta tämä on kuitenkin välttämätöntä turvallisuuden kannalta. Aiotteko te löytää tähän rahoitusta, tähän hankkeeseen? Röttinger. Röttinger. No, tämä ensisijaisuus. E, tässä puhutaan taloudesta, joka vastaa investoinneista pääasiassa. Mutta ei tämä ole mikään vailla poikkeuksia. Ja silloin kun puhumme keskeisistä e, talousalueista, kuten Baltian maat, jos on, jos on verifioitavissa, että siellä on vähäiset vastaanottovolyymit ja kulutusmäärät, jos, jos me emme saa markkinatalouden keinoa sinne, sinne äh, linjaa, niin silloin Euroopan unionin täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Ja, ja silloin investointipankki istuu tähän hyvin ja toivoisin, että löytäisimme invest- sijoittajan, joka voisi lainoittaa tämän tai antaa korkoedun tai, tai takuun. Mutta kuitenkin viime kädessä tota, tätäkään ei voida sulkea pois. Tavoitteena täytyy olla se, että Baltian alue on osa Euroopan verkostoa. Ja, ja, ja tätä, tätä tilannetta kehitetään seuraavana vuosikymmenen aikana. Onko lisäkysymys? Haluan vain kiittää tästä saamastani vastauksesta. Kiitos. Danke sehr, Frau Kollegin Herzog. Kiitoksia kollega Herzog. Mukava nähdä teidät täällä joukossamme. Thanks, uh, thanks uh, Mr. Chairman. I am happy to back to... Kiitoksia puheenjohtajalle. Tyytyväinen olisena teollisuuskomiteassa. Ja eikä koskaan eikä voisi unohtaa asiaa, jos kyse on energiasta. Komissaari Irkas, te olette energiatutkimuksesta vastuussa tulevaisuudessa. Ja pitää katsoa myöskin sitten strategista energiateknologiaa, suunnitelmaa, jossa haluatte olla myöskin johtavassa asemassa. Energiatutkimuksessa pitää myöskin käyttää soveltavaa teknologiaa, joka olisi sitten työpaikkoja, kasvua Lissabonin tavoitteiden mukaisesti. Mutta tämä suunnitelman puitteissa, jonka komissio julkaisi 2009, eh, siinä ehdottiin 50 miljardia euroa seuraavalle kymmenelle vuodelle, jotta voitaisiin vähähiilistä taloutta tulevaisuudessa. Kysymykseni on yksinkertainen. Mitä te aiotte tehdä saadaksi noin 50 miljardia? Kuinka te aiotte saada nämä rahat käyttöön? Ich werde Frau Abgeordnete in den nächsten Tagen mit der Tulen lähipäivinä sitten keskustelemaan tutkimuksesta vastaavien henkilöiden kanssa, missä meidän yhteistoimialoimme ovat. Ja sitten talousarvioasioista tulen puhumaan heidän kanssaan. Tämä päätös kuitenkin on vasta tulossa. Sitten toiseksi tulee lähivuosina toimimaan sen eteen, että tulevat talousarviopäätökset niissä saadaan sitten enemmän varoja energiatutkimukseen. Ja to, kolmanneksi haluaisin meidän tutkimusohjelmia yhdistää myös sit kansallisiin ja paikallisiin tutkimusohjelmiin, joita jäsenvaltioissa ja, ja alueella on jo tällä hetkellä runsain määrin. Tämän takia uskon, että tällä alueella myöskin energiatalous ja energia tekniikkaa valmistava teollisuus on olemassa myös mukana. Aloittaa myöskin suuret konsernit mukaan. Ja tässä voi olla tällaisia yhdistettyjä ohjelmia vaikka mahdollisuutena, eli tutkimusohjelmia, jotka me, joita me ehdotamme, joita sitten vaikuttavat talouden ja talouden toimijoiden mukaan mielestä mielenkiintoisia että antaa sitten yhteisrahoitusta EUn talousarviosta tähän ja sitten yhdessä konsernien rahoituksen kanssa näitä tehdään. Voin tällaisia projekteja nähdä, vaikka projekteja, jotka ovat julkisia, julkisen tahon ja yksityisen tahon yhteisiä, ajallisesti rajoittuja projekteja. Näin voidaan yhdistää voimat. Ja näin voidaan myöskin parantaa tuloksia. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Oettinger. Kiitoksia, herra Oettinger. Teidän pitää kuitenkin muistaa, että tämä valiokunta tulee tukemaan teitä, kun tehdään tällaista energiasuunnitelmaa. Toinen kysymykseni on se, että kevään huippukokouksessa pitää suunnitella 2010-2014 välinen energiasuunnitelma. Aidotteko ehdottaa jotain siihen? Ja mikä on teidän lisäarvonne tähän kevään huippukokouksen asiakirjaan liittyen? Wir werden me aiomme, jos te ottaa yhteyttä meihin, niin ensimmäisessä kokouksessa, jossa tulemme keskustelemaan sen ensimmäisessä kokouksessa jo kevään huippukokouksen sisällöstä. Ja siinä kokouksessa tulen myös esittämään omaa panostani, eli mikä energia- ja ilmastonsuojelun rooli on huippukokouksessa talouskriisin ohessa ja muiden teemojen lisäksi, joita tietenkin on tulossa. Tämä kaikki tulee tapahtumaan hyvin nopeasti. Ja oikeastaan ensimmäinen helmikuuta komissio tulee toimeen, joten tämä oikeastaan haittaa meille, tämä tapahtuu niin nopeasti. Mutta voinkin epävirallisesti tarjota valiokunnalle vaikka koko illan keskustella teidän kanssa, mikä teidän odotuksenne on kevään huippukokoukselle ja mitä ajatuksia teidän taholtanne ottaisitte mukaan tänne. Ja tämä yhdessä Espanjan puheenjohtajavaltio, äh, puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa voitaisiin tämä yhdessä ottaa esille. Minä ottaisin kyllä aikaa tätä varten, että voidaan helmikuussa keskustella epävirallisesti, ettei sitten helmiku- äh, maaliskuussa olla sitten väärillä raiteilla. Seuraavaksi Markus Piipää. Herra Oettinger, meillä on, me olemme kuulleet teiltä realiteeteista ja visioista. Haluaisin vielä, jos lähdetään pelaamaan kortteja, niin kuin tällä kutsuisit vihreille, mutta koska tässä korttipelissä vain mustia ja punaisia kortteja, me olemme kuitenkin siirtymässä vuoteen 2020, jota koskee konkreettiset tavoitteet – nämä valttikortit, joita meillä nyt on tämän tavoitteen toteutumiseksi, ovat päästökauppa, ekovero, monissa maissa myös sähköelämän yhteistyötä koskevat lait. Meillä on energiatehokkuus, nyt jo 70 prosenttia maksetaan tästä. Kuka sitten maksaa tämän siirtymän? Miten se näkyy työpaikoissa? Tuleeko siinä sosiaalisia ongelmia? löytyykö energia, nousevatko energiakustannukset, onko meillä yhteisiä visioita, yhteisiä strategioita, että me pääsemme tähän 20 prosenttiin. Herra Oettinger, oikeastaan tässä tarvittaisiin koko ilta sen vastaamiseen. Nyt strategian täytyy onnistua. Ja tavoitteen täytyy olla mahdollisimman kunnianhimoinen ilman, että sitä voidaan lähteä kiertämään – tällainen teollisuusvelvoite auttaa, jos teollisuus voisi myös toteuttaa ja pärjää ja työpaikat pysyvät. Jos tavoite on niin korkealla, että, että kukaan ei voi sitä hyväksyä ja kukaan ei pysty siihen tota- toteuttamaan ja kaikki pois lähtevät livohkaan, niin silloin ilmastonsuojelu välineenä ei on, silloin tämä on ollut ilmeisesti väärä. Enkä usko, että kukaan tietää, no puhutaanko sitten 20 tai 30 vuodesta, eh, kukaan ei tiedä, miten tämä tulee loppupeleissä etenemään. Voidaan kysyä myös, että miten tavoitteet hyväksytään muilla maailman alueilla. Tätäkään ei välttämättä tiedetä. Siksi me tarvitsemme visioita, jotka joita voidaan täydentää tai oikaista tai korjata. Ei pelkästään askel askeleelta eikä pelkästään hitaassa vauhdissa, mutta meidän täytyy olla myös visioita ja meidän täytyy olla jatkuvaa hienosääntöä ja, ja korjausta. Ja tässä uskoakseni, tässä voidaan yhteisesti toimia. Me tarvitsemme kunnianhimoisia visioita ja jos niin ne ollaan valmiit hyväksymään, niin myös niiden aikaisemmin uusien tietojen valossa tapahtuu sitten prosessissa. Ketään ei voida sitten myöskään arvioida, arvostella näistä korjauksista. Korjaukset perustuvat tietenkin uusiin tietoihin. On sitten kysymys 10, 20 tai 30 vuoden suunnitelmista. Lisäkysymys, herra kollega. Lisäkysymys seuraavaa viittä vuotta koskien, herra Jöttingen, teidän henkilökohtaiset tavoitteenne, mitä te olette kaavailleet seuraavana viiden vuoden aikana, mistä, mit, mit, miten me arvioimme teitä viiden vuoden päästä? Minä teollinen kilpailukyky Euroopassa, haluan säilyttää sitä. Ja sillä tavalla aion saada energiatalouden mahdollisuuksia äh, kehittää kestävällä pohjalla ja haluan uusia haluan uutta energiaa ja ympäristömyönteistä äh, teknologiaa kehitettäväksi. Ja äh, vihreä energia on yksi iskusana, mutta myös sellaista teknologiaa, joka on älykästä, joka, jolla mahdollistaa älykkäät energiaverkot. Se on ratkaisevan tärkeää myös. Ja ja tämä tietenkin tulee nostattamaan paljon vastarintaa. E, ja jos ja tämä saattaa perustua ideologiaan, mikä se sitten onkin. Mutta me tarvitsemme e, faktoja, jotta pysymme kilpailukykyisinä ja ekologisesti tulevaisuus, e, niin että pärjäämme ekologisesti tulevaisuudessakin. Ja me tarvitsemme Lissabonin sopimus ja sen, siihen perustuvat toimivalta antaa siihen meille enemmän potkua kuin koskaan aikaisemmin. Kiitoksia. Sitten kollega Paska. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, Uh, hovorili ste o potrebe... E, Hyvä komissaari ehdokas, te puhuitte tarpeesta energian yhdistelmän monipuolistamisesta, joka auttaisi meitä kriisissä – Meillä on paljon mahdollisuuksia energiasaralla tähän, mitään vesienergian suhteen. Te puhutte Donavan strategiasta, ja tähän liittyy kysymyksenikin. Onko teillä tiettyjä ajatuksia sen suhteen, kuinka voitaisiin käyttää paremmin vesivoiman potentiaali hyväkseen? Die Donau-Strategie ist mir... Tonava strategia on minulle kyllä tärkeä asia. Sillä minun koti osavaltioistani lähtien Rein, Reini oli tavallaan Euroopan perusta ja sitten Tonava on sen jatko. Tonavan naapurivaltioiden toiminta on tärkeää taloudellisesti ja, ja kulttuurisesti. Kun menen reiniä pitkin, niin näen kuinka tärkeää se on ollut taloudellisesti ja myöskin toiminnallisesti. Ajatellaan näitä vesikuljetuksia, satamia. Niin Tonava ei ole ihan samassa tilanteessa. Ajatellaan vaikka Belgradia ja Punapestia Tonava kaupunkeina, niin aika vähän siellä on kyllä laivaliikennettä. No pari tällaista turistilaivaa korkeinta. Tämä koskee myöskin vesivoimaa. Uskoisin, että tällainen strateginen suunnitelma Tonavan mukavan ottamiseksi laivakuljetuksiin ja muihin kuljetuksiin. Ja myöskin mm, tehtävän vesivoimaloita Reinin esikuvan mukaisesti. Tämä olisi varmaankin heille hyvä ehdotus. Kiitoksia. Vielä toinen kysymys. Te puhuitte, että me olemme hyvin päässeet energiakriisistä läpi. Sehän oli viime vuonna, ja täällä käytiin tiukkoja neuvotteluja Venäjän ja Ukrainan kanssa. Slovakia, Slovakia on vaikeassa tilanteessa. Meillä on suuria kaasuvarastoja, mutta ne ovat eurooppalaisten yritysten hallussa, ja he eivät ole valmiina antamaan näitä varastoja meidän käyttöömme kaasun varastointia varten. Mitä teette tulevaisuudessa tämän suhteen, jotta eurooppalaiset yritykset eivät ole kuin hyenat meidän kansalaistemme yllä? Energie ist ein marktwirtschaftliches Gut. Energia on markkinatalouden tuote, mutta myös tuote, jo, jolla on tiettyjä yhteisyvän sääntöjä noudattavana. Tämän takia monopoliasemat niitä ei saa käyttää hyväkseen. Näin, että myöskin yhteisön hyvinvoinnin pitää olla yrityksissä esillä. Tämän takia haluaisin ottaa tämän esimerkin siitä, jos joku maa todistettavasti on riippuvainen vaikka siitä, että toimituksia ei tehdä normaalissa muodossa enää – niin tällöin yritykset ja myöskin varastojen omistajat, vaikka heillä on omistajaoikeus näihin, heitä voidaan määrätä, että yhteisen, yhteisön hyvinvoinnin edun vuoksi heidän pitää markkina hintoihin tarjota näitä palveluja sille valtiolle, sille maalle, joka on näiden palvelujen tarpeessa tiettyjen ajan suhteen, koska toimitus ei ole tullut perille. koska energiayhteydessä pitää nähdä myöskin hyvinvointiasiat, toimitusvarmuus ja tietenkin energia-alalla tämä kaikki on tärkeämmässä asemassa kuin muilla saroilla. Kiitoksia vastauksesta kollega Balsho. Vélem, hogy valamennyien együttértünk abban, hogy a... Kiitos puheenjohtaja Uskomme, että olemme kaikki sitä mieltä, että tällä vuosisadalla energia on yhtä tärkeä lähde kuin ruoka ja vesi, mutta kun ajattelemme energiatoimitusten varmuutta, niin me pohdimme teknisiä asioita, emmekä puhu riittävästi siitä, että energia on hankittavissa. Markkinoiden liberalisointi ei ole ollut kaikkialla win-win tila, niin kuin omassa maassani Unkarissa hinnat ovat nousseet kattoon, koska yritykset ovat tähdänneet voittoihin. Tässä kysymykseni, jos uskotte sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen palveluissa, yleishyödyllisissä palveluissa, niin minkä tyyppisiä käytännön toimia te aiotte tehdä energiaköyhyyden välttämiseksi ja väistämiseksi? Kiitoksia, herra Oettinger. Se, että jokaisella miehellä, jokaisella naisella on lämmin asunto, lämmintä vettä ja päivittäisiin tarpeisiin, se määrä, se määrä ja taso, joka on ihmisarvon mukainen, se on meidän ehdoton tavoitteemme. Ilman energiaa ei pysty, ei voi elää. Se edellyttää, että meidän toimenpiteemme reittien rakentamisessa ja sisämarkkinoiden luomisessa ja kilpailun, kilpailun parantamisessa, se täytyy johtaa siihen, että, että hinnat, hintakehitys on maltillinen ja että energia on maksettavissa. Meidän täytyy päästä siihen, että meidän Euroopan tason politiikassamme energian maksettavuus ei joudu uhanalaiseksi tai vaaraan – Uskonkin, että asia tai aihe liittyy julkiseen keskusteluun ja sen täytyy näkyä julkisessa keskustelussa. Meidän täytyy kehittää sellainen koodisto, jossa energiayritykset eivät saa äh, lopettaa sähköjakelua, jos joku ei ole maksanut laskuaan. Kolmanneksi minä tiedän saksalaisen toisenkin alan joka on elämälle välttämätön, kun puhutaan pankkiyhteyksiä. Se säädös, että meillä olevat säästökassat ovat velvollisia tarjoamaan tili, tiliä kaikille, eikä niin, että, että ei saa tehdä eroa siihen, että kuka saa tiliä ja kuka ei saa tiliä. Sama koskee näitä toimitusvelvoitteita, voisin kuvitella. Uskon kuitenkin, että hint, hintojen ohjailu ja säätely, kilpailu ja sisämarkkinat on tietenkin sellainen seikka, että siihen päästään ö, säädösten voimin. Onko lisäkysymystä, hyvä kollega? Kiitos. Tässä kädessäni on tuorein Finansplatz-lehti, joka ilmestyi eilen. Ja siinä kannessa näemme erään pankkiirin päätelmät, että sosiaalinen talous on kes- sosiaalinen talous eh, ei ole epäonnistunut. Uskon, että teidän täytyy toimia eh, yhteiskunnan kanssa samassa tahdissa. Oletteko samaa mieltä näistä lausumista, joita on sanottu tästä, eh, tästä sosiaalisesta taloudesta? Herra Oettinger, teillä on tilaisuus vastata. No, no te yksittäiset pankkirit ovat epäonnistuneet. Ja ei ole, pidetty, ei ole huolehdittu niistä finanssituotteista, joita äh, he ovat luvanneet. Minusta pankkisektorilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia – kun ajatellaan pankkiirien sitoumuksia ja takeita, joita tuotteille annetaan. Tässä lähden siitä, että Euroopan unionissa olemme yhtä mieltä siitä, ja että me lähdemme siitä, että tuotteet ovat kestäviä ja että korvausrakenteet ovat kestäviä niin on sellainen käsitys, että jotkut uskovat, että kaikki, kaikki vaan jatkuu eh, äh, samaan tyyliin kuin kaksi vuotta sitten. Minä en äh, arvioi samalla tavalla muita aloja. Voin monien yritysten ja toimitusjohtajien osalta sanoa, että, että he ovat osa sosiaalista kulttuuria suhteessa omiin työntekijöihinsä, työntekijöihinsä ja liikekumppaneihinsa ja asiakkaisiin – ei nyt yhdeltä alalta ja yhdeltä, yhdeltä alalta ei saa siirtää tätä kielteistä arviota kaikkiin aloihin, pikemminkin päinvastoin. Ja energiasektorilla tämä sosiaalinen markkinatalous Molempien sanojen täytyy päteä, siis sosiaalinen ja markkinatalous. Ja ekologinen, äh, ekologinen äh, ulottuvuus täytyy sisältää. Tässä, nämä kaikki kolme tasavertaisia, siis sosiaalinen, markkinatalous ja ekologinen. Herra Oettinger, kiitän teitä. Tässä oli paljon kysymyksiä, joihin tuli vastauskin. Ja niin kuin tapana on, niin teillä on vielä lopuksi mahdollisuus esittää muutama loppukommentti ja näin ollen saatte vielä viisi minuuttia aikaa. Ja Rettinger, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, lämmät kiitokset tästä ilmapiiristä, joka on minusta erittäin miellyttävä. Miellyttävämpi kuin mitä aikaisemmin kerrottiin täällä. Te hyvin reiluja ja urheilullisia. Ja ymmärrän myöskin että teidän kysymyksistänne, että ole pelkästään kysymyksiä, vaan myöskin kannanottoja. Ja ymmärrän myöskin sen, kuinka olette hyvin perillä asioista. Tämän takia minä aion hyvin vakaasti jatkaa työkontaktia teihin teidän valiokuntaanne Strasburgin viikolla, myöskin iltakeskustelujen puitteissa, jossa voidaan sitten avoimesti keskustella erilaista tavoitteista ja varaumista, joita meillä voi olla. Olen valmis avoimuuteen kaikkia kohtaan, myös kaikkia kohtaan täällä parlamentissa. Te olette minulle kaikki yhtä tärkeitä. Tavoitteet ovat selkeitä, toimenpiteet on aloitettu jo, ne pitää vain panna täytäntöön. Ja näen, että artikla 194, se on sitoumus meillä, velvoite, mutta myöskin suuri mahdollisuus sen täyttämiseen. Uskon, että seuraavan viiden vuoden aikana meidän missiomme teidän ja neuvoston missio on se, että meidän pitää olla teidän kumppaninne ja teidän palvelijanne. Tämän takia kiitokset vielä kerran teille. Kiitokset, että annatte minulle luottamusta, jota voin sitten käyttää hyväkseni. Ja olitte erittäin kollegiaalisia ja reiluja minua kohtaan. Minusta tämä oli hyvä ilmapiiri tänään. Kiitoksia. Herra pääministeri, aplodit osoittavat, että kollegatkin ovat viihtyneet tässä keskustelussa. Kiitän teitä vastauksista tästä äh, sitoutuneesta keskustelusta. Äh, päätän istunnon. Koordinaattorit kokoontuvat kello 14 ja me tapaamme valiokunnassa sitten myöhemmin tänään. Meillä on vielä pari ehdokasta äh, käsiteltävänä. Kiitoksia kuulemiin.